Allez, nous allons commencer notre... No niin, jatketaanpa kokousta. Hyvät kollegat, lähdemme tässä liikenteeseen. Meillä on täällä Horisontti Eurooppa, asialausunto, luonnos, ITRE-valiokunnalle, parlamentin ja neuvoston päätös tästä puiteohjelmasta ja keskustelemme nyt samanaikaisesti niistä kahdesta lausunnosta. Yksi koskee eh, tätä puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva, koskeva erityisohjelma ja toinen sitten osallistumista ja tulosten levittämistä liikenteen osalta. Annan puheenvuoron samantien esittelijällemme, edustaja Virkkuselle ja sen jälkeen aloitamme keskustelun ja pyydämme kantaa myös Euroopan komissiolta. Edustaja Virkkunen, olkaa hyvä. Dès que vous êtes prête, eh ben la parole est à vous. Yes. Yes. Thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Me siis nyt keskustelemme Horisontti Euroopasta ja matkailu- ja liikennevaliokunnan lausunnosta teollisuusvaliokunnalle. Ja juuri eilen koordinaattorit vahvistivat aikataulun tälle asialle. Meidän tulisi siis äänestää lausunnostamme 15. marraskuuta Meillä on hiukan enemmän kuin kuukausi aikaa käsitellä asiaa. Ja itse asiassa tässä on nyt kaksi lausuntoa teknisesti, mutta mehän yhdistämme ne, kun teemme työtä, vaikka kysymys on kahdesta eri päätöksestä. Ensin on päätös horisontista, noin 200 tarkistusta on tehty siihen. Ja sitten on asetus, joka koskee horisontti Eurooppaa, ja siihen on hiukan yli 100 tarkistusta. Tietysti tärkeintä ja mielenkiintoisinta parlamentille luonnollisesti on se, mikä horisontti Euroopan budjetiksi tulee, koska niin kuin muistatte, keväällä parlamentti teki päätöksen, että haluamme korottaa budjettia 50 prosentilla. Monet jäsenet ovat vahvistaneet tätä ja halusivat lisätä budjettia. Se oli minunkin ehdotukseni, että me lisäisimme budjettia 50 prosentilla, kuten parlamentti keväällä päätti. Tämä on tietysti mielenkiintoista nyt eri ryhmien kanssa, varjoistojen kanssa, e, siis miten budjetti asetetaan. Meidän on koordinoitava tämä budjettivaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan kanssa, ja heillä on eri lukuja kenties, mutta sitten teemme oman ehdotuksemme siitä, miten tämä pitäisi sitten osoittaa tämä rahoitus eri sektoreille – ja liikennevaliokunnassa on runsaasti tukea sille, että liikennesektori voisi saada hiukan enemmän näistä varoista. Tähän on tietysti myöskin syitä. Mehän tiedämme, että komission ehdotus sisältää ajatuksen siitä, että 35 prosenttia Euroopan horisonttiohjelman määrärahoista koskittyisi alueisiin, joilla se voitaisiin yhdistää ilmastonmuutokseen. Ja tämä on tietysti hyvin tärkeää, kun puhumme kehityksestä ja tutkimuksesta liikenteen liikenteen ja liikun alueella, että hiile, hiilestä irtautuminen tulee olemaan yksi kaikkein tärkeimpiä alueita. Tälle on ollut tukea siis myöskin tarkistuksissa. Monit jäsenet myöskin tunnustavat, että matkailu ei ole hyvin sisällytetty komission ehdotuksiin. Me siis tulemme tekemään tämänkin Euroopan horisonttiin – se on yksi suurimmista sektoreista Euroopassa, hyvin tärkeä, kasvava sektori, mutta myös monia haasteita ja tutkimusta ja kehitystä tarvitaan matkailun alalla, ei pelkästään liikenteen alalla. Yksi tärkeä päätös tulee koskemaan byrokratia tämän ohjelman yhteydessä. Sitä koskee moni tarkistus, eli että ei pitäisi olla niin suurta rallinnollista taakkaa – ja tiedämme, että on paljon työtä, kun pyritään saamaan käyttöön näitä rahoja tästä ohjelmasta. Tämä hakemus on aika mutkikas, se liittyy paljon byrokratiaa ja sitä pitäisi leikata. Tämä on tietysti helpompaa komissiolle ja sidosryhmillekin, jos ei olisi niin paljon työtä itse hakemismenettelyssä. Sekin on hyvin tärkeä asia, jota meidän on painotettava omassa lausunnossamme. Ja kun sitten puhumme eri jäsenvaltioista, me tiedämme, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka hyötyvät enemmän tästä Euroopan horisonttiohjelmasta. Ne ovat olleet hyvin menestyksekkäitä ohjelman puitteissa. Sitten taas on sellaisia, jotka eivät ole hyötyneet yhtä paljon. Meidän täytyy myös katsoa sitä, miten me voisimme rohkaista niitä jäsenvaltioita ja niiden sidosryhmiä, jotka eivät ole olleet menestyksekkäitä – aiemmassa ohjelmassa, miten nämä tahot voisivat osallistua enemmän tulevaisuudessa, saman aikaan kun on hyvin tärkeää Euroopan horisonttiohjelmassa, että sen tulisi perustua eh, huippuosaamiseen myöskin vastaisuudessa, mutta on tärkeää antaa enemmän mahdollisuuksia myös eh, sidosryhmille ja jäsenvaltioille ja osallistujille, jotka eivät ole olleet niin menestyksekkäitä nykyohjelman kaudella. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia tehdyistä tarkistuksista ja kommenteista. Odotan mielenkiinnolla varjoesittelyiden kokouksia. Olemme juuri saaneet tarkistuksia käännöks, käännetyiksi, olemme siis saaneet käännetyt versiot kaikesta, mikä merkitsee sitä, että voimme ryhtyä ensimmäisten kompromissien laatimiseen. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia, edustaja Virkkunen. Nyt Minulla on ilo ottaa vastaan tähän valiokuntaan kaikki Emedrai-hankkeen jäsenet. Missä onkaan meidän ERAn puheenjohtaja? Mikäli teillä ei ole riittävästi paikkoja, voitte istutua muuten täällä salin puolella tyhjinä oleville paikoille. Tervetuloa joka tapauksessa. Meillä on Algeriasta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Libanonista, Marokosta, Palestiinasta ja Tunisiasta valtuuskunta. Hekin tekevät työtä tämän Euroopan ja Afri- Pohjois-Afrikan liikenneyhteyshankkeen parissa työskenteleviä. Haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja nyt voimme antaa suosion osoitukset, jotta heidät vastaan asianmukaisesti. Alors, vous avez pris les travaux en cours. Et donc, on... No niin, täällä on jo kokous käynnissä. Ja olemme nyt keskustelemassa edustaja Virkkusen lausunnosta, joka koskee Eurooppa horisonttiohjelmaa. Tässä ohjelmassa on hyvin tärkeät asiat, ilmastoenergia, liikkuvuus, liikenne tietenkin ja se, kuinka tulevaisuudessa varmistetaan hyvät yhteydet jäsenvaltioiden välillä ja että kuinka ne voidaan pilottihankkeiden kautta rahoittaa. Tervetuloa teille kaikille. Nyt jatkamme keskustelua. Annan puheenvuoron äh, edustaja Brussille SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin jo esittelyn yhteydessä sanoin, me tuemme esittelyn linjoja aika laajasti. Ja olemme asettaneet ryhmässä tiettyjä painopisteitä. Mielestämme on tärkeää, että mm, pitäisi yksinkertaistaa menettelyjä, mitä rahoituksen tulee. Me haluamme, että hallintomenettelyjä yksinkertaistetaan. Tämä hyödyttää ennen kaikkia PK-yrityksiä. Ja mitä sitten varojen keskittämiseen ja epätasapainoon tulee ja ennen kaikkea mitä naistutkijoiden osuuden tulee, niin mielestäni tässä pitäisi esittää tukiohjelmia tähän liittyen. Me olemme ehdottaneet, että kokonaisbudjettia kasvatettaisiin ja tässä otettaisiin ennen kaikkea myös liikennesektori huomioon. Mitä sitten kolmansiin maihin tulee, niin meille on tärkeää, että tietosuojataso on tarpeeksi korkea. Tämä lisää turvallisuutta, mitä tutkimustuloksiin tulee ja liikesalaiksi tulee eurooppalaisissa yrityksissä, mutta se eh, suojelee tuota, tietenkin myös käytettyjä tietoja. Valitettavasti ei ole niin, että kaikissa kumppanuusmaissa olisi markkina, talous ja riittävä tietosuojan tason. Sitten julkiset ja yksityiset kumppanuudet, ne täytyisi määritellä paremmin, jotta saataisiin enemmän oikeusturvaa teollisuudelle. Ja varmasti meidän ehdotuksemme ovat sellaisia, jotka sopivat yhteen esittelijän ehdotusten kanssa ja toivon, että me löydämme kompromissin. Mielestäni on tärkeää, että me valiokunnan olemme yhtenäisiä ja tätä kautta sitten meillä on suuremmat mahdollisuudet saada kantamme läpi ITRE-valiokunnan mietintöön. Odotan yhteistyötä ja toivottavasti tarkistukset otetaan huomioon. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos, Madame Preuss. Ja nyt Kesine Meissner, teillä on puheenvuoro. Yeah, thank you very... Kiitos esittelijälle Alderyhmän nimissä. Olemme lähes kaikki samalla linjalla, mitä tulee tähän lausuntoon, jonka annamme teollisuusvaliokunnalle. Totta kai me haluaisimme lähentää byrokratiaa, niin kuin te mainitsitte, jo me haluamme erinomaista tutkimusta ja sitten se on painopisteessä. Haluamme myöskin keskittyä teolliseen johtajuuteemme ja myöskin vaadittaviin taitoihin, joita siis innovaatio edellistää. Ja ylipäätään näin tarvitaan Euroopassa ja myöskin Euroopan horisonttiohjelman puitteissa. Tämä on siis toinen puoli kolikkoa, eh, mitä liittyy niihin tarkistuksiin, joita olen tehnyt. Ja sitten toisaalta minähän olin hyvin merisuuntautunut, joten minä olen pyrkinyt laajentamaan tätä klusteria, joka on ravinto, eh, luonnonvarat ja lisäsin siihen myöskin meret ja valtameret, koska meillä on sininen planeetta, paljon merta ympärillämme. Ja tähän asti se on jotakin, jota ei ole mainittu lainkaan, miksi kalastus, vesiviljely ja ylipäätään meripolitiikka. Ja tästä syystä halusin lisätä sen tähän, ei pelkästään täällä valikunnassa, vaan myöskin ITRE-valikunnassa. Olen pyrkinyt lisäämään sen kaikkialla, missä mahdollista, ja uskon, että esittelijä, hän on suomalainen, niin hän varmastikin tukee myös tätä ajatusta. Tämän lisäksi olen pyytänyt lisää rahoitusta tälle klusterille. Tähän asti se on ollut 10 miljardia ja nyt haluaisin 16 miljardia, koska aina kun puhutaan ruoasta, luonnonvaroista ja näistä meristä ja valtameristä olen pyrkinyt lisäämään rahoitusta. Tämä siis lyhyesti. Tässä on kysymys monista tarkistuksista, mutta kaiken kaikkiaan tässä se olisi. Merci beaucoup. Kiitos, edustaja Maisner. Edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Eilen IPCC julkisti raportin, joka ähm, tehty ähm, huipputut, huippututkijat ovat sen tehneet. BBC nyt ähm, teki yhteenvedon tästä raportista. Ja siellä on viesti tutkijoilta meille, toimikaa nyt idiootit. Ja meidän pitäisi kuunnella ja antaa sen vaikuttaa meidän työhömme Euroopassa. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta me voimme käyttää hyväksymme tutkimuksen potentiaalia, jotta me voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen, koska muutokset äh, ovat jo täällä. Aikaisessa äh, horisonttiohjelmassa ohjelmassa korvamerkittiin ilmastohankkeita, mutta kuitenkaan me emme ole päässeet tavoitteeseen. Ja tässä kyseenalaistettiin myös, että mitä, että hyödyttävätkö nämä hankkeet ilmaston näkökulmasta, joten meidän täytyisi tehdä kolme asiaa. Ensinnäkin meidän täytyisi lisätä ympäristöhankkeiden korvamerkintä 50 prosenttiin. Me tarvitsemme enemmän sääntelyä, että pääsemme tavoitteeseen. Ja kolmanneksi meidän täytyy taata se, että kaikki ilmastohankkeet hyödyttävät näissä ilmastotoimissa. Ja meidän täytyy toimia näin niin, että horisonttiohjelmasta tulee sellainen, että me voimme pitää kiinni Pariisin velvoitteista. Merci beaucoup, monsieur Dal- Kiitos, edustaja Dalunde. Tässä valiokunnassa ei ole... Didier. Par rapport au journaliste de la BBC qui disait qu'il va... Tämä siis BBC-toimittajat, jotka puhuivat näistä idiooteista, On vielä Meillä on täällä idiootteja, me olemme kaikki erittäin vastuullisia henkilöitä. Tämä varmasti meni perille. Ja olemme ymmärtäneet, mistä on kysymys, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja maapallon lämpenemisestä, ja me huolehdimme siitä, että se tulee olemaan prioriteetti ja kosketa. Hanketaan nyt edustaja Kyllönen. Thank you, <clears throat> Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat ja kiitokset Hennalle, Rouva Virkkuselle ajatuksista ja hyvin pragmaattisesta lähestymistavasta, jota minä yllättäen suomalainen parlamentin jäsen pidän hyvinä. Minusta tasavertaisuus jäsenvaltioiden kesken on avainkysymys, etenkin kun puhumme ilmastonmuutoksesta ja ympäristön näkökannoista. Minusta meidän tulisi tehdä kaikki mahdollinen Pariisin sopimuksen puitteissa ymmärtääksemme todellakin sen, että meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme ja toimintaamme – Minua huolestuttaa hiukan se, että tavallisesti näiden ohjelmien yhteydessä meillä on hyviä järjestelmiä, mutta PK-yrityksillä ei ole kuitenkaan niin hyvää mahdollisuutta päästä osallistumaan näihin ohjelmiin. Ajatus alhaisesta byrokratisesta taakasta auttaisi PK-yrityksiä ehdottomasti jos niillä voisi olla enemmän tukea, jos ne saisivat enemmän apua yhteistyön harjoittamisessa omien ajatustensa suhteen yhdessä esimerkiksi muiden pk-yritysten kanssa. Joten tämä kumppanuusajatus, mahdollisuus siitä, että voidaan yhdistää eri liikennemuotoja ja eri tyyppisiä yrityksiä ja myöskin tämä multimodaalius, josta olemme puhuneet kovin paljon täällä parlamentissa, joka ei vielä toimi, mutta toivon kuitenkin, että jonakin päivänä se vielä tulee toimimaan niin, että me toivoisimme tehdä hiukan enemmän sen eteenpäin työntämiseksi. Ja kun puhumme kumppanuusmahdollisuuksista ja siitä, että voidaan yhdistää erilaisia asioita, ajattelen samalla tavalla kuin, kuin Gesine Meissner aiemmin, että yhdistetään liikenne, yhdistetään kiertotalous, ravinto, vesi, kaikki alueet toisiinsa – niin, että saadaan sitten aikaan muutoksia taloudessa ja järjestelmissämme, niin että mekin voimme täyttää tarpeet, jotka liittyvät nimenomaan ilmasto- ja ympäristövaatimuksiin. Tässä olisivat minun kommenttini ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötämme. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia, edustaja Kyllönen. Sitten käännynkin Euroopan komission puoleen komission toimintaohjelmasta etenemissuunnitelmasta koskien tätä horisonttiohjelmaa. Annan Roberta Saville puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you very much for... Kiitoksia, että komissio saa mahdollisuuden kommentoida tätä asiaa ja jakaa käsityksiä tämän valiokunnan kanssa. Täällä on useita asioita, jotka olette maininneet ja ottaneet esille. Ne ovat hyvin tärkeitä myös meille ja mielestäni ne hyvin näkyvät komission ehdotuksessa. Viitan tässä tähän hiilisyys ja kluster 4 tavoitteisiin koskien ilmastoa ja järjestelmästä, systeemistä lähestymistapaa, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin. Ja myös nämä toimintalinjat, joita on ehdotettu, nehän kaikki pyrkivät siihen, että päästöt ja saasteet kaiken kaikkiaan saataisiin vähenemään. 50 prosentin tavoite mainittiin. Se saavutettiin jo Horisontti 2020 ohjelman liikenneenergia-osa-alueessa muuta muita ohjelmia, jotka eivät ole ilmaston kannalta niin relevantteja, kuten esimerkiksi esimerkiksi ELS-ohjelma. Meidän on siis päästävä hyvän tasapainon ja on katsottava, että myös tässä ohjelmassa katsotaan joitakin asioita, jotka eivät ole niin relevantteja ilmaston vaikutusten takia. Matkailu on tärkeä, se ei ehkä ole riittävästi tässä esille. Panemme merkille nämä ehdotukset joiden kautta voitaisiin rakentaa linkkiä liikkuvuuden, liikenteen ja matkailun välillä, niin että se linkki olisi selkeämpi. Sitten yksinkertaistamisesta uskon, että komission aikomuksena on viedä eteenpäin sitä, mitä jo aloitettiin Horisontti 2020 ohjelmassa ja tarkoituksena on yksinkertaistaa entisestään osallistumista ja, ja, ja pääsyä ohjelmaan. Laajentaminenkin mainittiin, sekin on tärkeä asia pyrimme nyt löytämään tasapainon tässä ehdotuksessamme. Yhtäältä otetaan huomioon tarve varmistaa huippuosaaminen, mutta toisaalta on myös tarve varmistaa se, että puutumme asianmukaisesti siihen, niihin puutteisiin, joita jäsenvaltioiden osallistumisessa on. Tässä se, mitä nyt tässä vaiheessa halusin sanoa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia komissiolle. Ja sitten esittelijä Virkkunen saa viimeisen sanan. Yes, thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Ei minulla oikeastaan ole kovinkaan paljon lisättävää. Haluan vain kiittää kaikkia kommenteista ja haluan kiittää myös komissiota. Ja nyt meidän täytyy aloittaa työvarjoesittelyiden kanssa ja meillä on varmasti hyvä mahdollisuus saada hyvä lausunto tällä, tältä valiokunnalta, koska mehän haluamme keskittyä samoihin tavoitteisiin noin yleisesti ottaen. Eli siitä tulee varmasti hyvä lausunto, josta me sitten, tai mietin, josta äänestämme sitten marraskuussa Strasbourgissa. Joten kiitoksia tarkistuksista ja katsotaan sitten, miten työstetään tätä lausuntoa. Suuret kiitokset edustaja Virkkunen. Tarkistukset tiistaina 11. syyskuuta kello 15. Tämä siis teettämisen määräaika. Jatkamme kokousta eteenpäin. Seuraavana meillä on nämä moottoriajoneuvot ja niiden perävaunujen ja niihin liittyvien järjestelmien, komponenttien ja teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimukset ja niiden yleisen turvallisuuden ja kannalta. Tässä on ähm, vastuuvaliokunta IMKO ja valmistelijamme Miltenburg, olkoon hyvää päivää. So, Kiitoksia, puhun Uh, improving the safety on Europe. Kiitos. Se, että parannetaan turvallisuutta Euroopan tiellä, on yksi päähaasteista ja ainoastaan täällä valiokunnassa, vaan se on myös haaste minulle. Tämä on IMKON mietintöön lausunto. Olen erittäin kiitollinen työstä, jota herra Koch on tehnyt mietinnössään, jossa puhutaan autojen turvallisuuden parantamisesta. Ja myös tyyppihyväksyntä on nostettu esille, koska me tiedämme, että liikenneonnettomuudet johtuvat lähinnä inhimillisistä virheistä. Euroopan unionin täytyisi ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta kuolemat voitaisiin välttää. Ja tässä otetaan ehdotuksessa huomioon se, että me voimme parantaa turvallisuutta Euroopan tiellä – koska näiden turvatoimien kautta voidaan vähentää inhimillisiä erehdyksiä. Mainitsen tässä muutaman, esimerkiksi älykäs nopeus, avustin, sitten se, että pysytään kaistalla, hätäjarrutusjärjestelmät ja, ja sitten myös se, että tallennetaan tiettyjä tietoja. Tätä kautta me voimme sitten myös kehittää autoteollisuutta, mitä mihin mihin ajoneuvoihin tulee. Ja automaation muutenkin. Ensinnäkin turvallisuus täytyisi taata joka paikassa Euroopassa kaikille ajoneuvoille riippumatta segmenteistä muassa. Ja tämä, tämän pitäisi olla pakollista kaikille uusille ajoneuvoille. Sitten mitä henkilökohtaisiin tietoihin tulee ja niiden käsittelyyn, siinä täytyy ottaa tietosuoja-asetus huomioon. Ja tämänhetkinen ehdotus ei ole tarpeeksi konkreettinen. Siinä täytyy olla enemmän turvalausekkeita ennen kaikkea, mitä näihin tietojen tallentamiseen tulee. Ja myös omistajuus on tässä tärkeässä asemassa ja myös pääsy näihin tietoihin käsiksi. Mitä sitten turvalaitteisiin tulee, ne täytyy testata etukäteen. Esimerkiksi tämä älykäs nopeusavusti, sen täytyy toimia oikealla tavalla, eli sitä ei pidä pystyä ohittamaan. Ja sen täytyy tulkita myös nopeudet oikealla tavalla. No sitten infrastruktuuri ja liikennemerkit, niiden täytyy olla hyvällä tasolla. Ja sitten kustannustehokkuus, se täytyy sitten taata. Ja ajoneuvojen täytyisi olla sellaisia, että kaikki voivat niitä ostaa. Eli on selkeää, että turvatoimet ovat selkeitä ja kuluttajaystävällisiä. Ihmisten toimet ovat yksi pilari tässä yhteydessä, niin kaikkien tiellä liikkujen täytyy olla mukana, kun parannetaan ajoneuvojen turvallisuutta Euroopassa. Kiitokset ja odotan tässä yhteistyötä varjoesittelyn kanssa tämän tärkeän asian puitteissa. Merci beaucoup, monsieur Van Dil. Kiitoksia, hyvä edustaja. Miltenburg sitten edustaja Kor. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä kollega van Miltenberg. Monet kiitokset hyvin vaka- vankasta lausunnosta, joka on hyvä pohja jatkotyölle erityisen kunnianhimoinen kuitenkaan nyt ole ollut, eikä sinun tarvinnutkaan. Oletan, että tämä liittyy siihen, että sinä olet tyytyväinen komission ehdotukseen. Olen yhtä mieltä tyytyväisyydestäsi ja siksi minäkin haluan kiittää komissiota. Komissio on lähes kaikki esitykset, jotka olivat minun mietinnössäni, jotka koskivat liikenneautolin turvallisuutta ottanut huomioon. Tämä ei ole pelkästään ilahduttavaa, vaan osoittaa sen, että me olemme olleet matkalla oikeaan suuntaan. Meidän tulee jatkaa samaan suuntaan edelleenkin yhdessä. Tämä johtaa siihen, että uusien ajajat kuljettaja tukevien järjestelmien rakentamista voidaan edistää, mutta se merkitsee sitten sitä, että ne osaltaan myöskin huomattavasti parantavat tieliikenneturvallisuutta ja samanaikaisesti kuitenkaan eivät voimakkaasti korota autojen hintoja. Juuri tämä on onnistuttu määrittämään ja uskonkin, että muuten olisimme siinä tilanteessa, että vanhat ajoneuvot jäisivät siellä pitemmäksi aikaa markkinoille siksi, että uudet tulisivat huomattavasti kalliimmiksi. Kuljettaja tukevat järjestelmät, niitä tarvitaan välttämättömänä pakollisina, niin kuin sinä mainitsit, siksi että liikenneturvallisuuden ei pitäisi olla mikään kukkarosta riippuvainen kysymys riippuen siis siitä, mitä mahdollisuuksia kansalaisilla on, vaan eurooppalainen standardi. Mutta tämä komission hyvä ehdotus, siihen on vielä tehtävä muutoksista, on vielä hiottava, niin että tästä raakatimantista saadaan todellinen timantti. Me tunnemme kaikki nämä luvut, 25 500 tieliikennekuolemantapausta euro, viime vuonna Euroopassa, ja näistä yli 30 000 oli vakava ja suurissa tapauksissa tuli siitä, että kuljettajat ovat toimineet väärin, minkä vuoksi me tiedämme, miten tärkeää on parantaa tieliikenneturvallisuutta. Aika ajoin hyvätkin kuljettajat tarvitsevat apua tällaisten järjestelmien muodossa. Ne hyvin huomattavassa määrin lisäävät tieliikenneturvallisuutta. Muutoksilla minä tulen nyt sitten hiomaan tätä raakatimanttia, mutta ennen kaikkea haluaisin että vastaamme selvästi kahteen kysymykseen. Ovatko nämä järjestelmät, jotka tukevat kuljetta, ovatko ne sellaisia, että ne voidaan sammuttaa, ovatko ne kaikki sellaisia vai, ja jos eivät kaikki, niin mitkä niistä ovat sellaisia, että ne voidaan sammuttaa ja miten tämä sammuttamisen tulee tapahtua. Jos kaikki voidaan ongelmitta sammuttaa siksi, että meitä raivostuttaa jokin varoitussignaali, silloin olemme todella vähentäneet molemmattomiin lisäturvallisuuden mahdollisuuden. Sitten Ovatko nämä, voivatko nämä ohjattavia nämä järjestelmät? Voi sanoa kyllä tai ei. Useimmista asioista sanoisin kyllä siksi, että kuljetaan aika, johon täytyy voida tehdä jotakin sellaista, mitä kone ei sallisi, jotta vältettäisiin onnettomuus ja vältettäisiin ruuhkiin päätyminen. Mutta odotan kuitenkin edelleen siis jatkoyhteistyötä hyvällä hyvin odotuksiin ja samoin muiden vaaristoiden kanssa, niin että todella voimme hioa tätä raakatimanttia niin, että se todellakin voi vilkkua tulevaisuuteen. Madame Kiitoksia sitten edustaja Shinova. Ja Kiitoksia, haluaisin kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. Se on oikein hyvä pohja tulevalle työskentelyllemme. Näistä asioista, joista esittelijä puhui, tällä, tällä järjestelmällä on voitu vähentää onnettomuuksien määrää, jotka johtuivat inhimillistä virheistä. Mitä tulee tähän komission asiakirjan tällä voidaan, tässä on asioita, joilla voidaan parantaa ajoneuvojen turvallisuutta ja näin vähentää inhimillisiä virheitä, jotka saattaisivat johtaa onnettomuuksiin, jotka puolestaan saattavat johtaa kuolematapauksiin. Jotta nämä asiat tulisivat selvemmäksi, on tärkeää, että kuljettajat hyväksyvät nämä. Kuljettajilla pitää olla myös kaikki riittävät tiedot ja heidän on hyväksyttävä nämä erityyppiset avustus- keinot, kun, kun he ovat ratissa. Mitä sitten tulee henkilötietojen suojaa? Tämä on yksi aivan keskeisistä asioista tässä asetuksessa. Ei ole epäilystäkään siitä, että kun on olemassa järjestelmiä, jotka liitetään eh, infrastruktuuriin ja sen toimintaan, ne on huomioitava. Emme voi hyväksyä sitä, että huonosti huollettuun infrastruktuurin takia olisi, että se liittyisi järjestelmän huono toimintaan. Kaikki nämä asiat on otettava huomioon. Myös näiden avustuskenen osalta olen iloinen yhteistyöstä kollegoiden kanssa. Pääsimme loppuulta kunnianhimoiseen lausuntotekstiin, joka on jatkoa Korinin viime vuodelta ja sillä parannetaan tilannetta. Näin me voimme jatkaa tätä hyvää työtä viime vuodelta tämän äh, asiakirjan kautta ja tilanne parantuu. Kiitoksia. Edustaja Kyllönen. Dear Chair, dear colleagues, thank you. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitos Mateis tehdystä työstä, tästä lausuntoluonnoksesta. Luonnollisesti meidän on ymmärrettävä, että emme vielä todellakaan lähteneet liikkeelle nollapisteestä, vaan että on tehty paljon työtä jo aiemminkin ja että meidän täytyy tehdä vielä enemmän työtä turvallisuuden hyväksi. Uskon kuitenkin, että samaan aikaan meidän täytyy seurata ajatusta liikkuvuudesta, josta syntyisi vähän päästöjä. Nämä ovat asioita, jotka liittyvät toisiinsa, turvallisuus ja vähäpäästöisyys. päästöisyys Olen ajatellut paljon tätä autonomisia järjestelmiä, joita tulee yhä nopeammin kaikilla, kaikissa eri liikennemuodoissa, mutta ennen kaikkea eh, tieliikenteessä ja myös tietysti merenkulun alueella. Mutta kun kaikki nämä järjestelmät ovat helppokäyttöisiä, kun ihmisen ei tarvitse pelätä, että käytetään, miten minun henkilökohtaisesti tietojani niin käytetään, käytetäänkö niitä turvallisesti, niin minä päädyn ajattelussaan sitten siihen pisteeseen, että me yleensäkin käytämme tällaisia navigointijärjestelmiä, joita jos, jos ei ole internetin autossa, voi vain vastaanottaa tietoa eikä voi reagoida tietoita tulee. Meidän pitää ajatella edelleenkin vanhoja järjestelmien mallia ja uusia laitteita, eikä pelkästään vanhoja laitteita, eikä pelkästään uusia laitteita. Pitää mikä on hyöty asiakkaille. Ja ovatko ne laitteet sellaisia, että niitä on helppo ymmärtää. Tähän ei ole muuta sanottavaa. Jatketaan hyvää työtä ja tehdään erinomainen lausunto IMKOlle ja toivotan, että he pystyvät sitten ottamaan sen huomioon omassa prosessissaan. Merci beaucoup. Kiitoksia edustaja Kyllönen nyt itse käytän puheenvuoron, koska minun mielestäni tämä on yksi niistä mietinnöistä, johon kaikki keskittyvät, että todella saattaisiin tieturvallisuudesta prioriteetti siksi, koska luvut ovat hurvia. 25 000 tai 26 000 viimeisten tietojen mukaan, 26 000 ihmistä on menettänyt henkensä eurooppalaisilla teillä joka vuosi. Yksi menehtynyt henkilö on myös seitsemän elinikäisesti haavoittunutta. Tämä on iso määrä. On siis jo korkea aika sanoa, että meidän on reagoitava ja tarvitaan tehokkaampia toimia, koska meidän on saavutettava se tavoite, joka, jonka olemme itsellemme asettaneet, eli nolla kuolemantapausta – Meillähän oli ensimmäinen erittäin hyvää mietintö edustaja Koorilta koskien juuri tätä samaa aihealuetta, mutta kun puhutaan maantieturvallisuudesta, meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen näkymä. Tarvitaan, on huomioitava ajoneuvo, infrastruktuuri, kuljettaja, mutta myös kaikki turvatoimet, jotka ovat aktiivisia, passiivisia, jotka pyrkivät olemaan tehokkaita kaikilla toiminnan tasoilla. Toiseksi olen sitä mieltä, että minun mielestäni jäsenvaltioiden olisi tehtävä tehokkaita ja säännönmukaisia kontrolleja teillä. Suurimmat syyt tiedetään hyvin, mitkä onnettomuuksiin johtaa. Yksi suurimmista on nopeus. Jos nopeus ei ole sopiva tilanne, nopeus tai muuten liiallinen, on maita, joissa on tällä hetkellä ryhdytty toimiin, esimerkiksi Ranskassa – on jälleen otettu käyttöön 80 kilometrin nopeusrajoitus tietyillä tieosuuksilla. Uskon, että meidän on todella korostettava sitä, että tulevaisuudessa ensinnäkin on tärkeää, että aivan kuten Koor sanoi hienosti mietinnössään, tarvitaan prosenttimääriä M1 ja N1 luokissa ja kiintiöt niitä varten ja paljon tiukemmat kontrollit Tämä on hyvin tärkeää, ei ainoastaan kohdistuen ajoneuvoihin, vaan myös kun katsotaan näitä ajoja lepoaikoja ammattikuljettajille, heidät usein nimittäin unohdetaan näissä mietinnöissä. Heidätkin muistettava ja sitten on otettava yhteen, yhteisiä, todella yhteisiä sääntöjä käyttöön niin, että saadaan esimerkiksi varmistettua hätäajoneuvojen pääsy joka paikkaan ja harmonisoitiosääntöjä Euroopan tasolla on vaadittava myös, että täytäntö ne turvatoimia, jotka koskevat esimerkiksi sähköpyöriä ja muita sähköistä liikkuvuutta koskevia tekijöitä. Tämä menee aivan sitten toiselle puolelle äh, sitä, mitä meidän olisi tehtävä. Uskon, että on, tänä päivänä on, kuten sanoittekin, Rova Kyllönenkin ja toinenkin edustaja täällä siihen viittasi ja, ja esittelijäkin sitä puhui, Tämä digitaalinen vallankumous on nyt käsillä ja sen takia meidän on ennakoitava Wim van de Kamp ja esittelijä voivat tässä ennakoida tulevaisuuden autonomisia ajoneuvoja. Meidän on ratkaistava nämä todelliset ongelmat. Emme voi käsitellä turvallisuuskysymyksiä, jos emme puhu kyberturvallisuudesta, kuinka sitä käsitellään me emme saa kaikkia tietoja käyttöömme, mikäli meillä ei ole todellista avoimien tietojen tietokantaa. Meillä ei voi olla myös turvallisuutta, mikäli emme sitoudu vastuukysymyksiin, sanktioihin, kuka on vastuussa maantiellä. Ja tästä digitaalisesta vallankumouksesta vielä on tärkeää, että näitä e-call-järjestelmiä otetaan laajemmin käyttöön käyttöön. Niitähän on tänä päivänä ajoneuvoissa, mutta tulevaisuudessa olisi ajateltava niin, että ei selitä, että ne ovat ajoneuvoissa. Olisi ne olisi myös moottoripyörissä ja, ja rekoissa, busseissa, linja-autoissa. Tätä järjestelmää voidaan käyttää laajemminkin. Olisi myös parennettava eh, esimerkiksi eh, näitä ajoneuvon rakenteita niin, että energiaa voidaan imeä paremmin eh, shokin sattuessa ja ja myös tur, turvavyöhön voidaan tehdä parannuksia ja, ja, ja on myös uusia järjestelmiä, jotka voivat havaita esimerkiksi, jos kuljettaja mennään nukahtaa. Ja näin voidaan ennakoida näitä onnettomuustilanteita ja parantaa turvallisuutta. Olette aivan oikeassa, edustaja, kun puhutte siitä, että olisi parannettava tieliikenteen merkintöjä ja varmistettava se, että, että maantiestäkin nämä merkit selkeästi olisi luettavissa. Olen tästä aivan yhtä mieltä. On myös tärkeää löytää älykkäitä järjestelmiä, joiden kautta voidaan, voidaan valvoa tätä ja, ja rajoittaa ne, nopeutta ja stop-merkkejä ja muuta, jotka myös vaikuttavat kuljettajien käyttäytymiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa mietintöä on todettava, että on annettava tieliikenne kasvatusta. Tämä on kansalaisuuteen koskeva asia. Tämä on asia, joka opetetaan pienestä pitäen. Ja näin on huomioitava kaikki maateilla olevat vaarat niin, että ne voidaan ennakoida. Et maintenant je regarde la DG Group sitten Grow-pääosasto ja herra Ossin, tervetuloa tähän valiokuntaan. Nyt voitte kertoa meille lyhyesti siitä, mitä Euroopan komissio ajattelee tästä hankkeesta. Eh, merci Madame la Présidente. Eh, je vais parler en anglais. Uh, thank you very much, I mean, uh, for... Kiitokset kaikista puheenvuoroista. Komissio haluaisi painottaa No täällähän mainittiin herra Kohin mietintö moneen otteeseen. Ja sehän oli yksi syy siihen, että komissio on tehnyt tämän kunnianhimoisen esityksen. Se pohjautuu lähinnä teknologiaan, se on totta. Siinä halutaan ottaa kantaa tähän inhimillisen erehdyksen tekijään, mutta siinä on tällaisia järkeviä toimia. Ja tällähän on vaikutuksia myös kuorma-autoille. kuorma autoilla on tämä epäsuoran näkyvyyden vaatimus ollut vain tähän asti, joten me olemme tässä nyt sitten ehdottaneet että me suojelemme tässä myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, kaikkien haavoittuvampia. Ja, ja sitten kun kuormaa tuossa suunnitellaan kuljettajan kopit uudestaan, niin tätä kautta sitten näkyvyys on paljon parempi, voi katsoa silmästä silmään jalankulkijaa ja pyöräilijöitä ehkä tämä on kaikkien teknologinen toimi, mutta se voi kuitenkin säästää ihmishenkiä. Täällä nostettiin monta asiaa esille, mm, mutta no sitten tämä tietojen keruu. Toki me otamme tietosuojan ja yksityisyyden suojan tässä huomioon ja rajoitamme käytön ainoastaan tietojen analysoimiseen. Ja mitä tietosuoja-asetukseen tulee, niin se on tietenkin käytössä tässä yhteydessä. Ja toki me tuemme ehdotuksia, jonka avulla voidaan sitten sanamuotoa parantaa, jotta voimme vakuuttaa kaikki siitä, että sitä ei käytetä mihinkään muuhun. Toki meidän täytyy saada oikea tasapaino aikaiseksi ja ehkä siihen ei pitäisi ottaa liikaa teknisiä yksityiskohtia mukaan, jos se on sekundaarilainsäädännön tehtävä. Ja tässä periaatteita tulisi painottaa enemmän. Mitä sitten näihin turvatoimiin tulee? Kuten esimerkiksi älykäs nopeusavustin, tässä on ollut huolia, että se ei olisi aina täysin luotettava. Ja on aivan oikein, että tällä hetkellä tämän järjestelmän luotettava li- riippuu liikennemerkeistä ja digitaalisista merkeistä. Ne eivät välttämättä aina ole täysin ajan tasalla. Ja siksi komissio ei erota sitä, että tätä järjestelmää ei voisi ohittaa. Kuljettajalla on mahdollisuus ohittaa tämä järjestelmä, jos hän on sitä mieltä, että vastautettu tieto ei ole korrektia tai jos ajaja tietoisesti päättää syystä tai toisesta ajaa nopeammin kuin mitä nopeusrajoitus sallii. meillä ei ole takuita, että järjestelmä on sataprosenttisesti luotettava. Ja tässä halutaan myös näyttää tai saada kuljettaja hyväksymään järjestelmä. Jos järjestelmä aina piippaa ja sitä ei voida ohittaa, niin silloin kuljettaja ei sitä välttämättä hyväksy, joten tässä yritetään saada tasapainoinen lähestymistapa mutta me olemme tehneet lä- läheistä yhteistyötä DG Movin kanssa, joka on vastuussa liikennekysymyksistä eli liittyen infrastruktuuriin ja turvallisuuteen. Eli tässä tarkastellaan juuri liikennemerkkejä ja katumerkintöjä. Eli tämä on yleinen lähestymistapa. Tämä liittyy tyyppihyväksyntään ja turvallisuuskysymyksiin ja tämä liittyy myös infrastruktuurikysymyksiin. päätän puheeni tähän ja haluaisin vielä kiittää tuosta. Kiitoksia. Sitten viimeiset sanat Van Miltenborg, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenvuoroista. Me tulemme <clears throat> helposti saamaan aikaan kompromisseja, koska näyttää siltä, että on paljon järkeä siinä, mitä täällä on sanottu, mutta haluaisin sanoa, että minä kyllä olen yhtä mieltä komission kanssa siitä, että meidän tulisi aina pitää mielessämme ei pelkästään sitä, miten uh, ihmiset hyväksyvät uusia ratkaisuja, vaan myös olosuhteet, jotka voivat saada aikaan sen, että on ohitettava järjestelmä. Ja minusta tällainen äh, järjestelmä, joka äh, sääntää automaattisesti nopeuttaa, on sellainen, joka on syytä pitää mielessä. Mitä ajatellaan vaikkapa metsäpaloja, ja jos on todella kiire, pitää päästä nopeasti alueelta pois, silloin tämä äh, turvallisuus ja oma hyvinvointi läheisten hyvinvointi ovat asioita, jotka ovat myöskin lähellä. Ja totta kai tämä menee silloin tällaisten, tällaisessa tilanteessa nopeusrajoituksen ohi. Tarvitaan siis tervettä järkeä silloin, kun tällaisia järjestelmiä otetaan käyttöön aika ajoin. Täytyy pystyä ohittamaan ne. Odotan mielenkiinnolla työtä varjostoiden kanssa, koska monet asiat, jotka on mainittu, on helposti sisällytettävissä kompromissiin, joten tulemme saamaan aikaan hyvän lausunnon IMKOlle olen myöskin varajäsen IMKossa ja monet muutkin kollegat ovat IMKossa mukana. Voimme varmistaa siis sen, että Tranin lausuntoa kuullaan siellä. Kiitoksia näistä sanoista. Muistutan tarkistuksen jättämistä määräajasta. Se on 18. lokakuuta kello 12. No niin, jatketaan seuraavalla asialla. Aiheena on direktiiviehdotus, joka koskee kanteita, kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi. Tällä kumotaan direktiivi vuodelta 2009, numero 29. Tämä on Juri, valiokunnan mietintö ja e, meidän valmistelijamme on Georg Mayer, olkaa hyvä. Ja danke schön, Frau Vorsitzende, geschätzte Kollegen. Puheenjohtaja, arvoisat kollegat, haluaisin sanoa ensin, että toivotamme tervetulleeksi tämän direktiiviehdotuksen ennen kaikkea siksi, että tämä antaa kansalaisille oikeussuojaa. Tämä edustajakanne direktiivi, josta juri on vastuussa, josta annamme lausunnon, niin ei koske olemassa oleviin mekanismeihin, eli tämä liitteessä yksi oleva direktiivi. Se on ennemminkin direktiivi, jossa tehdään laista kuluttajaystävällisempää. Tätä minä haluaisin painottaa. Minähän olen asiantuntija, mitä kuluttajansuojaa tulee. Aikaisemminkin olen käsitellyt näitä kysymyksiä. No, riitatapauksessa, tätäkin voidaan painottaa, niin on jäsenvaltion vastuulla päätää, voidaanko nostaa kanne? vai ei. Mitä äh, kokonaisvaltaiseen kuluttajansuojaan tulee, niin mielestäni on tarpeellista, että otetaan myös nämä äh, eri sektorit huomioon ja ne täytyisi myös päivittää. Ne täytyy myös sopeuttaa markkinoiden kehitykseen. Tämä koskee ennen kaikkea lentomatkustajia tämä edustajakanne direktiivi ei saa estää se, että uudistetaan myös lentomatkustajien oikeuksia. Tässä ei nyt mitään julkisia tehtäviä hoida, hoideta tämän direktiivin kautta, koska tällaiset tehtävät ovat sellaisia, joita ei pitäisi hoitaa yksityisellä tasolla. Ja me varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että tässä ei pitäisi olla kannustumia siihen, että ruvetaan kiristämään yrityksiä. Eli sen ei pitäisi olla tämän direktiivin tarkoitus, että siitä tulisi tällainen kannattava malli. No ehkä tässä vielä neljä viisi muuta kohtaa, joita tulisi käsitellä mielestäni tässä yhteydessä ja sitten ottaa huomioon myös tarkistuksissa, kun niitä tehdään. Eli parannusta tarvitaan, kun määritellään tietyt tahot, eli tässä täytyisi hieman määritellä myös edustajakanteiden kesto. No, sitten tämä opt-in-järjestelmä ilman, että tässä on kuluttajan mandaattia, niin ne ovat ristiriidassa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa ja mielestäni ne pitäisi kieltää tässä yhteydessä. Eli tällainen kollektiivinen kannen mahdollisuus on sellainen, että siihen täytyy olla kuluttajan suostumus. Sitten kvalifioidut yksiköt, ne eivät saa olla sellaisia, joita tuetaan valtion taholta, ja tämä koskee myös kanteen nostajia. No sitten ähm, asianajojen palkkio on yksi asia, joka täytyisi nostaa esille. Ja sitten, sitten riitamenettelyt ja vahingon korvaukset ja niiden suuruus täytyisi ottaa huomioon hyvät kollegat, eli tämän tyyppisiä tarkistuksia on otettu huomioon, nyt odotan sitten mielipiteitänne. Kiitoksia näistä. Hyvä edustaja Meijer, ennen kuin aloitan keskustelun, haluaisin ottaa vastaan tähän valiokuntaan niin herra Ali Latifovin. Te olette Bulgarian parlamentin liikennevaliokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa valiokuntaamme. Merci de votre présence. Vous allez un peu suivre nos... Kiitoksia, kun olette paikalla. Voitte täällä seurata meidän kokoustamme hetken. No niin, meillä on pari minuuttia tässä vielä aikaa. Marinescu, olkaa hyvä. <clears throat> Mulțumesc, doamna președintă. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluan kiittää <clears throat> esittelijää sydämellisesti ajatuksista, joita hän juuri esitteli. Te ehkä tiedätte, että olen jo pitempään aikaan ollut liikennevaliokunnassa ja me äänestimme tänään asusta, joka koski matkustajaoikeuksia ja sekin oli hyvä säädös. On myös muita säädöksiä, jotka suojelevat matkustajien etuja. Esimerkiksi lentomatkustajien tai laivamatkustajien. Tärkeää on tietysti myös liite, mitä toimenpiteitä tässä on tarkoitus hyväksyä tämän asetuksen puitteissa, jotta kuluttajille todella annetaan apua siinä, että he voivat päästä nauttimaan oikeuksistaan, sillä jos kuluttajat pystyvät viemään eh, intressinsä lävitse suhteessa yrityksiin, jotka ovat rikkoneet heidän oikeuksiaan vastaan – silloin aika ajoin tällaiset edustajakanteet voivat olla hyvinkin järkeviä. Tämä on asia, joka pitää tutkia ja silloin se pitää työstää vielä tuo liite. Kiitoksia sitten edustaja Foster. Well, thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Meillä on joitakin aika va- äh, perusteellisia pohdintoja käyty tästä mietinnöstä kun tätä katsotaan, tässä kyllä on mahdollisuuksia teen, käyttää tätä väärin ja aiheuttaa sekannusta oikeusjärjestelmiä kuuteen mieliin. Sanon tämän, koska se täällä mainittiin. Meillähän on tämä äh, asetus 261, joka kattaa äh, liikennesektorin ja myös äh, rautatiomatkustajien oikeuksista äänestimme. Tämä saattaisi johtaa nyt vain selkkauksiin. Minun mielestä, meidän mielestämme tätä soveltamisella ei pitäisi laajentaa, mutta kolme asiaa. Suurin, suurin huolista tämä koskee tätä joukkokannetta. Kuluttajat itse eivät välttämättä edes tiedä, että he olisivat mukana tällaisessa toimessa. Esimerkiksi jos he voittavat tapauksen, niin kyseessä on pienet summat ja ne voivat jäädä tälle laitokselle, jos he häviävät, niin kukaan ei ehkä tiedä kun kuluttaja ei tiedä edes olevansa mukana siinä, koska heidän pitäisi tällainen opt-out itse tehdä. Minusta, minusta tämä on aika kyseenalaista. Ei tässä ole edes määritelty tällaista kvalifioitua laitosta. Se ei ole voittoa tuottamaton la- la- laitos, mutta ei se välttämättä riittää, että viivan alla on nolla. Täällä on erilaisia tulkintoja voittoa tuottamattomista laitoksista eri jäsenvaltioissa. Tätä asiaa ei siis ole tässä selvennetty. Tässä muutama asia. Minusta olisi aika kiinnostavaa tietää, mitä juurivaliokunta tämän asian kanssa aikoo tehdä. Lopuksi vielä on todettava, että näistä kvalifioiduista laitoksista, joista emme tiedä mitä ne ovat, ne saattaisivat voida myös hakea julkista rahoitusta. Meillä on siis näitä laitoksia, jotka voivat hakea julkista rahoitusta, eli varon, veronmaksajat osallistuvat tähän, vaikka heillä teknisesti ole mitään tekemistä niiden kanssa. Kyllä tässä on valtavia huolia olisi kiinnostava kuulla, mitä komissio ajattelee tästä, mutta en, emme usko, että tämä mitenkään vahvistaa liikennesektorilla matkustajien oikeuksia. No, madame, ö, madame Foster. Kiitoksia edustaja Foster ja sitten Maisner, olkaa hyvä. Ja, Dank, Kiitos puheenjohtaja. Aloitan tässä nyt saksaksi, koska haluan kiittää siitä, että tässä mainittiin lentomatkustajien oikeudet, koska me halusimme kaikki työstää niitä, Jackie Foster myös, mutta me emme sitä pystynyt jatkaa nyt kuitenkin englanniksi, koska Van Miltenin puolesta, Van Miltenburgin puolesta haluaisin kiittää esittelijää luonnoksesta. Tämä on tärkeä asiakirja, jonka avulla voidaan parantaa kuluttajan suona, kun nykyaistetaan EU-lainsäädäntöä. Himko Marjo esittelijänä olen jo käsitellyt tätä asiakirjaa ja siellä yhteydessä tuli selväksi, että parlamentin täytyy kriittisesti arvioida komission ehdotusta. Ensinnäkin haluan painottaa, että meidän täytyy taata se, että tässä direktiivissä tähdätään minimiharmonisointiin ja sen täytyisi olla lisänä kansallisille mekanismeille. Toiseksi olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että me tarvitsemme näitä kvalifioituja yksiköitä Tämän täytyisi olla yksi kriteeri artiklan 4 alle, kun puhutaan näistä yksiköistä. Ja sitten artikla 6. Sitä tulisi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa. Ja meidän täytyy katsoa, että tästä ei tule normia, niin anteeksi, se oli tässä kahteen kertaan. No niin, sitten monimutkaiset tapaukset, jotka koskevat monia jäsenvaltioita, siinä tarvitaan koodioita. Artiklassa 16 nostetaan ähm, rajat ylittävistä toimista, niin tarvitaan enemmän koordinaatiota EUn tasolla, kun puhutaan näistä edustajakanteista rajat ylittävästi. Kiitos ja odotan yhteistyötänne. Merci beaucoup, Madame Meissner. Monsieur Taylor. Kiitoksia sitten edustaja Taylor. Well, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset edustaja Mayerille tehdystä työstä lausunnon parissa tähän asti. Minusta äskettäinen dieselkaos ja Ryanin lentojen massiiviset peruutukset ja niihin liittyen skandaalit ovat osoittaneet sen, miten kiireellistä on tarve, on tarve sille, että kuluttajat voivat etsiä nostaa kanteen sellaisia kaupankäyjiä vastaan, jotka ovat rikkoneet tehdä oikeuksia. Tämä on tärkeää myös ajatella rajat ylittäviä palveluita. Se, että näiden rikkomusten vakavuus sisääntyy on asia, johon pitää myöskin kiinnittää huomiota. Avoimuuden ja demokratian nimissä haluaisin sisällyttää myöskin vaatimuksen, että jäsenvaltioidet julkaisevat tietoa käynnissä olevista tulevista ja jo loppuun saatetuista edustajakannetoimista – ja että tätä kautta voidaan myöskin äh, vahvistaa myöskin käyttää muita äh, mahdollisuuksia, äh, ei pelkästään näiden edustavien elinten, kuten oikeutujen yksiköiden kautta. Tässä on muitakin asioita, jotka minusta tärkeitä. Tässä pitäisi olla mukana myöskin online-foorumi ja että mukaan vedettäisiin myöskin ympäristövaurioiden uhrit tai ter- häiriöiden vahinkojen uhrit. Ja haluaisin sälyttää tämän. Toivon, että saamme aikaan myöskin pitkiä hedelmäisiä keskusteluja estelijän ja varistöiden kanssa näistä kysymyksistä. Madame Kilonen, la parole. Kiitoksia sitten Kyllönen, olkaa hyvä. Thank you, dear chair. Dear... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. No, Keith Taylor vei tässä sanat suustani. Minäkin puollan vahvempaa kuluttajien mahdollisuutta nostaa kanteita. Kuluttaja ei ole tuettu tässä yhteydessä. On aivan hullua nähdä, nähdä kuinka USAssa kuluttajia tuetaan ja siellä kuluttajan suoja on paremmalla tasolla, joten olen valmis tekemään työtä tämän eteen ja kiitoksia kollega Maierille tästä luonnoksesta. Eipä muuta tänään. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Et je donne tout de suite la parole. Kiitoksia. Ja sitten saman tien minuutiksi Wim van de Kamp saa puheenvuoron. Ilman mikrofonia meer aangesproken voor. No niin, se mitä Rova Foster sanoi, niin se kosketti minua enemmän kuin Marian Marineskun sanat. En tässä nyt halua mitään poliittista ristiriitaa saada aikaiseksi, mutta Alankomaiden parlamentissa minulla on ollut ongelmia näiden toimien kanssa. Ja minulla olisi kaksi kysymystä esittelijälle. Ja tämä koskee nyt vahinkoa, koska tässä on erittäin helppo sanoa, että jokainen, jolla on Volkswagen Golf, ja sitten tämä auto hajoaa ja sitten kaikki saisivat vahingon korvausta. Vaikka oikeastaan vain 10 prosenttia sitten oli sellaisia, joissa oli ongelmia. Mitä edustajakanteisiin tulee, niin toki tämä on moderni tapa toimia. Se on nykypäivää, mutta Alankomaissa meillä on ollut tulvaongelmia. No sitten nostettiin tällainen edustajakanne. Joten minä haluaisin tässä nyt todellakin esittää tämän kysymyksen esittelijälle. Kiitoksia tästä. Seuraavana puheenvuoron saa komission puheenvuoron eh, Rova Patraskulle. Très, court. Merci. Thank you very much, Chair. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. On totta, että olemme yhtä mieltä näistä tavoitteista niin, että voitaisiin parantaa kuluttajien suojaa kaikkialla Euroopan unionissa. Meidän ei ehdotuksemme, joka koskee kuluttajien yhteisten etujen suojelmista edustajakanteita, kanteita, pyrkii täydentämään nykyisiä välineitä sekä, yleis- sekä yksityisen että julkisen puolen täytäntöpanoja ja, ja päästä näistä puutteista, jotka tunnistettiin aikaisemmin. Hyvin perusteellisen analyysin jälkeen, kun arviointiin nykyistä kuluttajalainsäädäntöä. Olemme pyrkineet saman aikaan lähest- tasapainoisen lähestymistavan Mielestämme on tämän tärkeää, että voidaan varmistaa yhtäältä se, että oikeusvarmuus on varmistettu ja kuluttajien oikeuden turva. Mutta toisaalta olemme sitä mieltä, että tarvitsemme kaikki riittävät varotoimet, jotta voidaan välttää väärinkäytöksen pyrkivät oikeudenkäynnit on myös varmistettava että jäsenvaltioilla on menettelyä koskeva riippumattomuus. Tämähän on menettelyä koskeva väline. Se ei luo mitään subjektiivisia kompensaatio-oikeuksia, vaan kyseessä on kuluttajoikeuksien kollektiivinen täytäntöpano. Meidän on näin ollen säilytettävä jäsenvaltioilla mahdollisimman paljon liikkumavaraa menettelyn puolella ja puututtava ainoastaan niihin avainnäkökohtiin, jotka edellyttävät harmonisointia meidän käsittääksemme Euroopan unionin tasolla. Näin ollen uskomme, että meillä on tässä hyvä pohja keskustelua varten lainsäätäjien kanssa niin, että voidaan todella vielä hieno säätää tätä ja saadaan lisää selvennyksiä tiettyihin täsmällisiin kohtiin näistä matkustajien oikeuslainsäädännön sisällyttämisestä liitteeseen. Tämä on asia, johon täällä erityisesti viitattiin. Kuten olette nähneet, tämä on todella mainittu ja todettu, että sitä olisi tulevaisuudessa arvioitava. Sitten kunhan tämä ehdottomamme väline on käytössä. Tämä johtuu siitä, että tällä hetkellä lainsäädännön mukaan siinä tarjotaan matkustajille tiettyjä oikeuksia ja mahdollisuuksia, joilla suoraan täytäntöpannaan näitä oikeuksia kahdenvälisesti kuluttajien ja kauppien välillä, mutta mitään sitovia mekanismeja ei kuitenkaan ole. Ja kuten arvioinnit ovat ähm, usean kertaan osoittaneet, liikennesektori ja matkustajaoikeudet ovat usein olleet äh, juuri niitä sektoreita, joissa on eniten on tapahtunut äh, rikkomuksia – kuluttajaoikeuksia vastaan, joten kyllä tässä selkeästi kysyntää on puuttumiselle, mutta olisi myös vältettävä kaikki päällekkäisyys tulevaisuudessa. Me todella mainitsimme ehdotuksessa, että tulevaisuudessa tätä asiaa olisi analysoitava, katsottava, onko, onko päällekkäisyyksiä ja onko tarvetta ryhtyä toimiin tässä asiassa. La parole est à nouveau à me... Kiitoksia sitten puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Ja, äh, für die zahlreichen... Kiitos monista ajatuksista. On tietysti vaikea juuri tällä alueella se, että saa aikaan voimien tasapaino, ja siitähän viime kädessä on kysymys kuluttajan suojassa. Sen ei pitäisi olla liian pitkälle menevää myöskään, joten tämä on meidän eh, kiinnostuksemme keskipiste. Olen nyt tehnyt sen, eh, että en ole puuttunut siis sellaisia asioita, jotka eivät oikeastaan kuulu meidän vastuuvaltaamme alueeseen, vaan kuuluvat oikeusvaliokunnalle. Rova Foster, emme ole tässä kuin kaukana toisistamme, koska se, mikä te mainitsitte, minäkin olen kohdissa 1, 2, 3 sanoin, että ensinnäkään tätä ei saa käyttää väärin. Nimittäin kuluttaja, joka on edustajakanteessa mukana, hän täytyy aktiivisesti olla mukana tämän kanteen nostamisessa, eli hän täytyy tietää, että hän on mukana siinä. Ja sitten tämä organisaatio, joka on valtuutettu, niin sen täytyy määritellä, millainen, mikä organisaatio on sitä, ja sitten se, että ei pidä julkisilla varoin rahoittaa tällaisia organisaatioita. Tässä uskoakseni olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Mitä herra Van de Kamp vielä sitten sanoi aivan lyhyesti? Sen pitää olla tapahtua vahingon. Kyllä, kyllä on niin, että aivan normaalissakin äh, siviilioikeudellisessa kanteessa otetaan huomioon se, onko todella oikeus tällaiseen korvaukseen ja minkälainen vahinko on sattunut ylipäätään. Tämä pitää voida todeta. Katsomme tätä vielä. Pyrimme joitakin asioita ottamaan mukaan lausuntoon ja kiitän kommenteista. Kiitoksia, Meijer, tästä esityksestä. Sitten äh, tarkistusten jättämisen määräaika 15. lokakuuta kello 16. Olen pahoillani. Edustaja Foster, tähän on käytetty jo paljon aikaa. Nyt ei kannata lähteä kahdenvälisiin keskusteluihin komission kanssa. Todella 15. lokakuuta kello 16 äh, täy- tarkistukset tähän Mayerin mietintöön. Sitten menemme yritysten äh, avoimuuteen yritysten yrityskäyttäjiä välityspalveluissa ja niin edelleen. Tapardel. Platformele online reprezintă un vector fundamental pentru dezvoltarea economiei digitale. Niin, talouden kehitykselle, ennen kaikkea digitaaliselle taloudelle, mutta kaikkiaan kansantorolle on hyvin tärkeää. Tämä yli miljoona yritystä Euroopassa käyttää näitä online-alustoja voidakseen tällä tavoin tehdä harjoittaa liiketoimintaa. Tähän, mitä tulee tähän välittävään toimintaan tällaisen online-välityspalveluiden kautta, mahdollisesti tätä kautta voi syntyä riippuvuutta ajatellen ammatillista hyödyntäjää, joka käyttää tällaista alustaa, ja tämä muuttaa, johtaa siihen, että valta-asetelmat muuttuvat. Sieltä tällä hetkellä on olemassa mitään säädöksiä Euroopan tasolla, jotka karttuisivat tähän kysymykseen, joka koskee alustojen ja käyttäjien välisiä suhteita ja missä ne säädeltäisiin. On hyvä, että komissio nyt esittää tätä välinettä, jolla saataisiin lisää avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta näiden kahden ryhmän välille. Asetus, joka on edessämme, luo oikeudelliset puitteet niin, että sitä kautta saadaan aikaan lisää avoimuutta, oikeudenmukaisuutta alustojen ja niiden käyttäjien välillä. On tärkeää selvittää tämä ja täydentää määräyksiä, jotta voidaan katsoa, kuka todella on yrityskäyttäjä ja mitä on, mitä, mikä on tällainen välityspalvelu, tällainen alusta. Sitä ei tällä hetkellä ole selkeästi vielä määritelty. Jos tällaiset alustat, voidaan sanoa, että ne ovat siis juridisia tai henkilöitä, jotka ohjelmien – joilla on ohjelmia käytössään tai verkkosivuja, joilla myöskin tarjoavat erilaisia mobiilisovelluksia ja tarjoavat näitä yrittäjyyskäyttäjille. Tämä on tarkistus numero yhdeksän. On tärkeää myöskin, että saadaan aikaan lisää tasavertaisuutta välityspalvelujen tarjoajien, tarjoajien ja käyttäjien välillä. Ja siksi minulla olen pyrkinyt lausunnossani ennen kaikkea – katsomaan, missä on kysymys nimenomaan tästä, että saadaan lisää enemmän, lisää tällaista oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta, myöskin muita kohtia, jotka ovat nyt tärkeitä ja liittyvät siihen, mikä ovat e, teolliset tekijänoikeudet. Nimittäin oikeusmerkkiin on erittäin tärkeä yrityskäyttäjille, siksi tällaisten alustojen täytyy yrityskäyttäjille <clears throat> tämän osalta antaa mahdollisuuksia, eli ne eivät saa ottaa omakseen kaikkia oikeuksia. Yhtä tärkeää on myöskin, että saadaan aikaan lisää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta, ja tämän osalta on olen tehnyt tarkistuksen, jossa pyritään siihen, että ei tapahdu mitään syrjivää toimintaa yrityskäyttäjän ja alustan välillä. Mitä tulee sitten hierarkian laatimiseen, on tärkeää, että yrityskäyttäjien osalta – että hänen tiedossaan ovat kaikki määrät, jotka liittyvät liiketoimintaan. Ja tämän osalta tehnyt tarkistuksia, ja katsopyrin siihen, että mikä tahansa epätäydellinen tiedon toimitus ei sitten voisi aiheuttaa ongelmia tälle alustalle. Ja tämä on kysymys, joka kuuluu minun yrityskäyttäjän tehtäviin. Tärkeää on myöskin, että voidaan tarjota palveluita – Eh, myöskin yrityskäyttäjä voi tarjota näitä palveluita muitakin kanavia käyttää, näin ei aina ole. Tällä hetkellä minusta on tärkeää, että tämä suosituimmuuslauseke ei saisi rajoittaa kilpailukykyä, ja tästäkin olen tehnyt kil- tarkistuksen. Tämä ottaa huomioon se, että joissakin jäsenvaltioissa, kuten Belgiassa, Rankassa, Italiassa esimerkiksi, on jo olemassa lainsäädäntöä, ja määräyksiä, jotka liittyvät tällaisen lausekkeen käytön kieltämiseen. Tavoitteena on saada aikaan aidot digitaaliset sisämarkkinat ja siksi tarvitsemme harmonisoituja määräyksiä Euroopan tasolla. Ja vielä lopuksi yksi näkökanta, joka haluaisin mainita. Jotta huolehdittaisiin siitä, että tämä asetusehdotus myöskin voidaan panna toimeen, tarvitsemme 12 kuukauden määräajan oli emme komission ehdottamaa kuutta kuukautta. Nimittäin tähän liittyy huomattavaa hallinnollista työtä, myöskin kustannuksia, ja on välttämätöntä myöskin käyttää ulkoista juridista asiantuntemusta, koska on kysymys aivan uudesta poliittisesta toimenpiteestä, joka koskettaa myöskin eh, mahdollisia valituksia ja muita edellytyksiä, jotka liittyvät tähän, ja siksi meidän täytyy saada myöskin tätä toimeenpanomääräaikaa pidennettyä. Kiitoksia edustaja Tarpadelle. Nyt annan vielä yksi tai kaksi minuuttia, ja Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. And thank- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää tästä asiakirjasta. Nämä verkossa toimivat väli Välityspalvelut ovat olleet toki hyvin myönteisiä yrityksillä. PK-yrityksillä on nyt paljon suuremmat markkinat tämän talouden myötä ja meillä kun kuluttajina on halvemmat hinnat, enemmän valinnanvaraa ja kilpailua, mutta uusia haasteitakin tulee. Jotkut näistä alustoista ovat niin suuria, että eivät ne oikeastaan enää neuvottele pk-yritysten kanssa, jotka ovat hyvin riippuvaisia näistä alustoista liikenne- ja matkailusektori on juuri se, mihin on vaikuttanut vahvasti nämä verkkopohjaiset alusta talouden mahdollisuudet. Ihmisethän varavat matkoja ja hotellia itse ja tämä on muuttanut ja mullistanut koko sektorin jo hyvin nopeasti. En ole kovinkaan tyytyväinen, että meidän on annettava sääntöjä näihin yritysten välisiin asioihin. Kyllä yritysten pitäisi nämä asiat ratkaista itse, mutta mehän tiedämme, että tilanne ei ole reilu, koska jotkut alustat ovat niin suuria, että ne eivät oikeastaan enää neuvottele pk-yritysten kanssa. On tärkeää, että pyrimme luomaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet, varmistaa reilu kilpailu ja lisää avoimuutta. Ja näin ollen meidän on asetettava joitakin sääntöjä. Mielestäni komissio on tässä aivan oikealla linjalla ehdotuksessaan ja pyrkii katsomaan, että me säätele liikaa, vaan keskittymme ihan oikeisiin alueisiin mielestäni. Kolmea tärkeintä aluetta mielestäni liittyvät ensinnäkin näihin ehtoihin. Tästä olemme saaneet paljon palautetta pk-yritykseltä, että tämä puoli ei ole nyt avoin. Ehtojen pitäisi olla helposti saatavilla ja ne pitäisi laatia selkeällä kielellä niin, että kaikki voisivat ymmärtää, mitä niillä tarkoitetaan – aina kun alusta muuttaa näitä ehtoja, siitä pitäisi yrityskäyttäjille antaa tieto. Tämä on hyvin tärkeä. Toinen asia, mihin esittelijä on keskittynyt huomiota, ovat nämä rankkaukset, nämä listat, jotka vaikuttavat vahvasti kuluttajavalintoihin. Ja näiden pitäisi olla tulevaisuudessa avoimempia, koska nyt tämä on pk-yrityksille ja kuluttajille hyvin vaikea tietää, kuinka nämä järjestykset on tehty, joten kyllä tähän tarvitaan avoimuutta lisää. Sitten tietenkin tietoihin käsiksi pääsyyn, no, verkko, alustat keräävät paljon tietoja, yrityskäyttäjät eivät saa mitään. Kyllä tähän tarvitaan selkeitä sääntöjä ja pitää olla kaikille selvänä, minkä tyyppistä tietoa kerrotaan ja kuka sitä voi käyttää ja miten. Mutta meidän ei tule todella ylisäännellä tätä alaa, mutta näyttää siltä, että joitakin uusia tar- sääntöjä kyllä tarvitaan, koska kilpailu e, olosuhteet eivät ole nyt yhdenvertaiset. Kiitoksia, Demesmeker, olkaa hyvä. Ja, e, dank aan... E- Kiitokset esittelijät tästä lausunnosta. Tämä on hyvä lähtökohta tuleville keskusteluille. Ja minä olen äh, käsitellyt näitä kysymyksiä. Tätä kautta voimme äh, edistää matkailua, tehdä sitä kestävämpää ja niin alle äh, Pienet ja suuret yritykset voivat kilpailla vapaasti keskenään. Ja toki tämä sitten palvelee myös matkustajia. Joissakin tapauksessa kuitenkin sitten suhteet ähm, verkkoalustan ja yrityksen välillä on vähän kuin Davidin ja Goliatin välinen suhde. Toki tässä meidän täytyy säännellä, mutta kuitenkin tarvitaan siis minimisääntöjä. Eli tätä kautta päästään sitten oikealle tielle. Ja niin kuin tässä esittelekin aivan oikein sanoi, ne niin meidän täytyy löytää tasapaino toisaalta tällaisen avoimen, rehellisen kilpailun välillä näillä alustoilla. Eli toki avoimuus on myös tärkeää tässä yhteydessä. Sitä kautta voidaan pitää oikeuksista kiinni ja taistella väärinkäytöksiä vastaan. Ja meidän täytyy tässä yhteydessä myös, myös suojella yrityssalaisuuksia. Se on tarpeellista, jotta voidaan sitten saada aikaiseksi startup-yrityksiä ja uusia teknologioita käyttöön. Ja sitten yrittäjän vapaus. Ja täm, tätäkin täytyisi tässä yhteydessä kunnioittaa ja meidän täytyy ö, kiinnittää huomiota siihen, että me emme saa ylisäännellä. Sääntön, säännöt eivät saa olla liian tiukkoja. Se ei hyödytä ketään, koska tässä ei puhuta ainoastaan suurista kansallista yrityksistä. Meidän täytyy ottaa huomioon myös startup-yritykset, ja niille ei saa antaa liian suurta hallinnollista taakkaa tässä yhteydessä. Ja tulen tekemään neljä tarkistusta tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Telitska. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. I will have to be very brief because... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti, koska minun asiani käsittely Itressä on jo alkanut ja äh, vähän tämä aikataulu mennyt päälleen, joten on vaikka yhdistää nämä kaksi valikuntaa. Minulla on yksi tärkeä asia, johon haluan puuttua. Se liittyy sitä myös siihen, että komission ehdotuksessa on ihan oikeat asiat oikealla tavalla otettu käsittelyn. Tähän mennessä kes- keskustelussa tuntuu, että mennään toisen suuntaan ikään kuin eBay vastaan pienet pk-yritykset ja kuluttajat, mutta tässä on muukin toinenkin ulottuvuus ja se meidän on muistettava ja nähtävä tasapaino. Meillä on myös tämä metahakupuoli. Se on oikein myönteinen ja sopiva kuluttajille, koska näin saadaan vertailuja, palveluja, ja niiden ansiosta kuluttaja käsittääkseni saa parhaita tuotteita parhailla ehdoilla, parhailla hinnoilla käyttöönsä. Itse asiassa nämä metahakkukysymykset ovat ongelma, koska ne ilman lentoyhtiöiltä ei saada kaikkea tietoa ja sama päättee rautatieyhtiöihin. Mutta jos nyt pitää puhutaan vain ilmailusta Tiedämme näistä e- joidenkin ilma- lentoyhtiöiden erityismaksuista. Komissio ei oikeastaan halua käsitellä tätä asiaa ollenkaan. Ongelma on ollut pöydällä pitkään. Olisi mukavaa, jos tätä voitaisiin työstää niin, että saataisiin tasapaino toisinpäin, niin että otettaisiin huomioon se, että, nämä, että tämä metahakupuolet usein ovat huonossa asemassa ja, ja saavat epäasiallista tietoa ja kilpailijat, kilpailevat lentoyhtiöiden virallisten sivujen kanssa ja joutuvat maksamaan maksuja. On siis muistettava, että ei meillä ole väärän kuva, että tässä on aina suuret alustat vastaan kuluttajat, vaan kyllä tämä mainitsemani on myös hyvin merkittävä ulottuvuus. Monsieur Taylor, la parole est à vous. Kiitoksia sitten Delors, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin. Komission lähestymistapa tässä on aika pehmeä. Ja se on mielenkiintoista ajatellen matkailupalveluita, mutta myös liikennettä ja liikkuvuuspalveluita. Esimerkiksi sellaisia alustajia, joiden kautta voidaan miksi hankkia multimodaalilippuja. Kiistoratkaisu äh, eli tämä ranking-järjestelmä ja niihin liittyvät kysymykset. Nimittäin komissio sanoo, että yrityskäyttäjien tulisi luoda tällaisia sovitteluratkaisuja, mutta miksi voida käyttää olemassa olevia elimiä jäsenvaltioiden tasolla ja meidän pitäisi rohkaista myöskin sitä, että kolmansien tahojen valituksesta annetaan tietoa yrityskäyttäjille, niin että ne siitäisivät pois palveluita näiltä alustolta. Ja tällainen avoimuus tässä ranking-järjestelmässä, usein nämä parametrit ovat kätkettyjä ja vain viitataan liiketoiminnan hakijoihin. Meidän pitäisi kuitenkin sanoa, toimia niitä parametteihin automaattisesti viitattaisiin. Ja kaikki komitit, jotka olemme kuulleet tähän mennessä, jotka liittyvät yrityssalaisuuksiin, kaikki nämä komitit poistettaisiin. Ja nämä alustathan voivat itse edistää omia tuotteitaan ja omia intressejään – me haluaisimme, että tämä myöskin paljastettaisiin avoimesti ja että olisi kun ajatellaan rajoituksia jollakin varausalustolla, että siinä on olemassa tällaisia hintarajoituksia, me haluaisimme, että nämä olisivat perusteltuja ja määräaikaisia, eivätkä rajoittaisi sitä, että miten harjoitetaan pitkällä tähtäyksellä yritystoimintaa. Odotamme siis mielenkiinnolla seuraavia vaiheita tässä asiassa. Merci beaucoup, monsieur Taylor. Madame Kilonen Kiitoksia. Kyllönen ei ole enää paikalla, joten käytän itse yhden minuutin. Aion tehdä tähän tarkistuksia herra Tapardel. Niin kun puhutaan digitaalivallankumouksesta ja niin edelleen, niin täällä puhutaan digitaalisista alustoista. Mikä, mitä se sitten tänä päivänä tarkoittaa? Ongelma juuri tässä määritelmässä – Meillä on nyt välineitä, joita ei voida määritellä. Ihan kuin keinoäly. Kukaan ei EU-ssa tiedä, mitä keinoäly oikeastaan tarkoittaa. Sitten on aika vaikea luoda puitteita asialle, joita ei voida määritellä. Joten ensimmäiseksi pitäisi määritellä mikään digitaalinen alusta, ja sitten siitä miettiä, minkälainen taloudellinen järjestelmä siihen tarvitaan niin, että pienet ja suuret eivät joudu vastakkain. Haluaisin tehdä kaksi tarkistusta. ensinnäkin on olemassa tällainen digitaalinen alustatalous, eli myydään palveluja, joka ei ole mitään tällaista jakotalo, jakamistalouden palvelua. Siinä jaetaan palveluja. Molemmat mallit käyttävät digitaalista alustaa, mutta taloudelliset mallit ovat aivan erilaiset. Kuitenkin nämä voivat olla yhtä aikaa olemassa ja silti nähdään, että että talouden mallin puolesta nämä alusta talous vaikuttaa tähän jakamistalouteen. Jos emme pysty erottamaan näitä toisistaan, on aivan turha ryhtyä sääntelemään yhtään mitään. Joten tähän suuntaan aion tarkistuksissani mennä. Euroopan komissio saa puheenvuoron seuraavana. Herra olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Um, just allow me to, uh, three very uh, brief points. Kolme aivan lyhyttä kommenttia. Monet kiitokset uh, tästä lausunnosta ja kaikista ajatusta pohdinta herättävistä ajatusta täällä kuultiin. Tämä on hyvin kohdennettu väline, joka tarkastelee alustan ja yrityksen välistä suhdetta ja keskittyy kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille markkinoilla. Tämä ei siis ole mikään alusta-asetus, joka pyrkisi käsittelemään kaikkia kysymyksiä, jotka on esille alustateollisuudessa, ja on olemassa muitakin välineitä ja muitakin tosikka liittyvät kuluttajiin tai kilpailulainsäädäntöön. Saman aikaan tämän tarkoitus on olla horisontaalinen ja, soveltaa, ja olla soveltuva kaikkiin sektoreihin, että se ei tarjoa mitään yksittäisiä ratkaisuja yksittäisille sektoreille. On sanottu, että se on hiukan liiankin pehmeä Meistä kuitenkin tämä on hyvin tärkeä ensimmäinen askel, jolla on vaikutusta etenkin, kun tarkastelemme määräyksiä, jotka liittyvät eh, oikeussuojakeinoihin, jotka on vain asia, jonka käyttäjät usein näkevät, että he eivät pääse eteenpäin niiden ongelmien suhteen, joita heillä on alustojen kanssa. Ja tämä eh, liittyy ennen kaikkea eh, siis ongelmiin me olemme katsomaan konkreettisia kieltoja, jotka koskevat tiettyjä käytänteitä ja lausekkeita, koska uskomme, että tällä kertaa tässä hyvin muuttuvassa ja dynaamisessa teollisuudessa olisi aika vaarallista mennä tälle tielle. Ja monet kysymykset ovat nousseet esille, ovat sellaisia, käydään kuumaa keskustelua niiden merkityksestä, siis vaikka joitakin jäsenvaltioita ovat jo tehneet päätöksiä asiasta. Mutta meillä on toinen askel rakennettu tähän sisään pari viikkoa sitten – luotiin tarkkailukeskus, joka seuraa alusta taloutta ja se katsoo nimenomaan tämän tyyppisiä kysymyksiä, esimerkiksi syrjintää tai tiedon saattavuutta ja myöskin tällaisia MFN-lausekkeita. Mm, me olemme valmiita auttamaan teitä tekemässänne työssä. La Commission européenne, Madame Tarpardel, la, la, les conclusions vous reviennent. Mulțumesc frumos, mulțumesc și colegilor. Uh, Kiitos. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, ennen kaikkea varjoesittelijöitä. Voin lähes sataprosenttisesti ottaa ehdotuksenne huomioon, minä sanoin. Ja aluksi, että minäkään en halua ylisääntelyä mutta me tarvitsemme kuitenkin vähimmäisharmonisointia Euroopan unionissa, jotta me vältämme sen, että tästä tulee hajanaista. Es joissakin jäsenvaltioissa on jo lainsäädäntöä, jotka sääntelevät tiettyjä kysymyksiä verkossa toimien värityspalveluiden kohdalla. Toki me tarvitsemme selkeän määritelmän, mikä on ylipäätänsä verkkoalusta ja minkälainen on yhteistyö verkkoalustajien ja yrityskäyttäjien välillä. Meillä ei ole ainoastaan suuria alustoja, vaan myös pieniä ja niiden pitää pystyä myös kehittymään. Ja me tuemme jakamistaloutta myös tässä yhteydessä. Meidän täytyy säännellä myös yhteistyötä verkkoalustojen ja yrityskäyttäjien välillä. Me tarvitsemme oikeudenmukaisuutta, oikeudenmukaista kilpailua. Meidän täytyy ottaa molemmat toimijat huomioon markkinoilla, toisaalta verkkoalustat ja toisaalta yrityskäyttäjät. Sitten yksi asia vielä. Pavel Telitsko lähti jo, mutta hyväksyn hänen ehdotuksensa. Eli se ehdotus, jossa puhuttiin vertailusta. Esimerkiksi vertailuhinnat, jos puhutaan lentojen hinnoista tai muista. Tämä on mielestäni tärkeä aihe. Me haluamme edistää digitaalista taloutta ja siksi me tarvitsemme sääntöjä, jotta me voimme luoda tasapainon aikaiseksi digitaalitalouden ja vanhojen mallien välillä. Me tarvitsemme välineitä, me tarvitsemme lainsäädäntöä, jotta me voimme eh, käsitellä näitä uusia malleja, koska ne ovat mahdollisuus maailmantaloudelle ja ainoastaan Euroopalle. Kiitokset vielä. Odotan yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Olen varma, että me saamme aikaiseksi hyvän lausunnon Imkolle. Kiitos. Je rappelle. Kiitos. Muistan, että määräaika tarkistuksille tässä asiassa on täsmälleen 17. lokakuuta kello 14. Et maintenant, mes chers collègues. Ja nyt, hyvät kollegat, siirrymme kohtaan jossa on kysymys keskustelusta. Ja pyytäisin, että nyt Maailmanpankin edustajat tulisivat tänne eteen istumaan, niin että voimme käydä tätä keskustelua. Haluan ensinnäkin toivottaa Tyrksellä Kiskusin. Herran Kavria on sitten sen lisäksi vielä myös mukana, herra L. Ja herra Simon Davis Ellis. Thank you.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 Hmm, tervetuloa tähän valiokuntaan. On ilo toivottaa teidät tervetulleeksi. Kuten tiedätte, yhteistyömme alkoi jo marraskuussa 2017 kollegamme ja varapuhemies Ratskin aloitteesta. Hän on täällä seurassammekin tänään. Kiitoksia tästä aloitteesta. Tänään niin, kollegoiksi teitä varmaan voidaan kutsua, eikö niin? Niin, meillä on täällä todellakin kollegoita Maailmanpankista ja he ovat tulleet esittelemään Maailmanpankin toimintaa alalla, joka meitä erityisesti kiinnostaa, eli liikenne vähän yleisellä tasolla ja erityisesti Balkanilla ja Itä-Euroopassa annan ensimmäisenä puheenvuoron herra Dries Grossille. Te olette Maailmanpankin liikenneosaston johtaja ja äh, saatte puheenvuoron, mutta olen todella tarkka nyt puheajoistanne, koska meillä on vielä paljon tehtävää tässä valiokunnassa, joten annan teille 10 minuuttia, jos sitten mahdollisesti myöhemmin voidaan vielä käydä vähän keskustelua kollegoiden kanssa niin, ja ottaa kysymyksiä vastaukseen, niin se olisi oikein mukavaa. Kiitoksia. Very much. Uh, I'll begin with an overview of the... Kiitos ensin yleinen katsaus meidän toimiin liikennesektorilla. Täällä on kolme kollegaa, Juan Javiria. Hänen seuraansakin on täällä mukana tuolla takana sitten eh, Länsi-Balkan ja Itä-Eurooppaa käsittelevät henkilöä Erhifnavi ja David Jellis, jotka puhuvat sitten minun jälkeeni. Sitten seuraava Ehkä tässä ensin me olemme kansainvälinen rahoituslause, joissa on 98 jäsenvaltiot. Ensinnäkin äärimmäinen köyhyys on yksi aihe, jota käsittelemme. Ja me haluamme taata, että hyvinvointi kasvaa. Me haluamme, että äärimmäinen köyhyys vähenee 2-3 mm, prosentilla, mutta että maailmasta tulee tasa-arvoisempi eli pohja 40 prosenttia kasvattaa tulojansa. Meillä oli New Hampshireissa kokous toisen maailmansodan aikaa. Ja me olimme silloin jälleen rakennus- ja kehityspankki, kun meidät perustettiin. Meidän piti toisen maailmansodan jälkeen jälleen rakentaa Eurooppaa ja Japania. Ja tässä aika aika ähm, harva itsenäinen maa vuonna 1940 ja sitten tuli yksityissektori, eh, joka sijoittaa yrityksiin. Nämä ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti tärkeitä äh, Kysymyksen sitten, kun Afrikasta tuli äh, itsenäinen aida, lisättiin tähän, ja tämä on tällainen pehmeitä lainoja antava äh, taho köyhille maille. Sitten MIGA lisättiin. Tässä annetaan takuita yrityksille, jotka haluavat rahoittaa rajat ylittävästi. Ja haluaisin sanoa, että jäsenvaltiot ovat suurin osa, mitä meidän osakkuuksiin tulee. Eli tämä tarkoittaa, että EU on tässä suuremmassa asemassa kuin USA, mutta USA on kuitenkin suurin yksittäinen maa. Sen jälkeen tulee Japani 6,9, sitten Intia 2,3, 43 prosenttia sitten on jakautunut. Nämä hienot mustavalkokuvat, jotka näet, nämä ovat kuvia hankkeista Eurooppa, kun Eurooppaa jälleen rakennettiin 1940- ja 50-luvulla. No, miksi me keskitymme liikenteeseen kehityksessä? No, se on tietysti mahdollista talouden kehittämisen. Tätä kautta kilpailukyky kasvaa. Ei ole kasvua ilman liikennetehokkuutta, mutta jos katsotaan Euroopan ulkopuolelle, niin on paljon mahdollisuuksia. Miljardi ihmistä, ennen kaikkea Afrikassa, jolla ei ole esimerkiksi tieinfrastruktuuria. Ja liikennekustannukset ovat kuitenkin niin korkeat, että maaseudulla ei ole varaa niihin. Sitten me elämme Pariisin sopimuksen aikakautta. Eli liikenne aiheuttaa valtavan määrän kasvihuonepäästöjä. Tämä todellakin kasvaa myös valtavalla valtavalla ja autojen lukumäärä kasvaa 60 prosentilla ja jos me emme vähennä hiilipäästöjä, niin todellakaan emme pääse Pariisin ilmastotavoitteisiin. Ja 1,3 miljoonaa. What causes about 1.3 million fatalities ja 1,3 miljoonaa kuolemaa maailmanlaajuisesti aiheutuu liikenteestä ja tämä on, koskee ennen kaikkea keskituloisia maita. Mitkä ovat meidän tavoitteemme maailmanlaajuisesti? Meillä on neljä tavoitetta, joita me tarkastelemme. Ensinnäkin niin me haluamme tehokkaan liikennesektorin, joka on osallistava, joka on vihreä ja joka on turvallinen, joten me haluamme yhdistää ihmiset markkinoille ja tällä hetkellä me olemme suurin rahoittaja, mitä liikenteeseen tulee maailmanlaajuisesti. Meidän portfolio on noin 4 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti ja se on noin 17 prosenttia koko maailmanpankin portfoliosta kaiken kaikkiaan tällä hetkellä. No, mihin nämä rahat sitten menevät? Jos otetaan 39 miljardia, meillä on noin 179 hanketta tällä hetkellä 8,8 miljardia on Etelä-Aasiassa. Se on suurin osa. Siellä on vesiväylät, rautatieliikenne, tiet, koko Intian alueella. Sitten äm, äh, Saharan alueen 8,3 miljardia siellä. Sitten kolmanneksi suurin Kiina, Mongolia, Keski-Aasia 7,2 miljardia. Se on noin 17 prosenttia tästä 40 miljardista. Ja sitten latinalainen Amerikka 5,6, se on enemmän kaupingustunut. Siellä ähm, metroja rahoitetaan muun muassa yhteydessä Euroopan investointipankin kanssa. Sitten Eurooppa sen jälkeen, eli EU-jäsenvaltiot, sitten itäiset kumppanusmaat ja länsi se on 3,0 miljardia. Sitten äh, Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä, siellä summa on 2,7 miljardia. Niin. Mutta lisäksi rahoituksen ohella vielä yksi eteenpäin. Meillä on asiantuntijuutta tietyillä aloilla liikennesektorilla. Jos me teemme yhteistyötä maiden kanssa, kun annamme teknistä apua, niin me sanomme, että meillä on asiantuntijoita, meillä on 170 asiantuntijaa seuraavissa ryhmissä. Esimerkiksi kaupunkiliikenne, miten järjestelmät, metrot, bussit ja niin edelleen, ja myös uudet liikennemuodot, niin miten saadaan järkeviä ratkaisuja kuluttajalle. Sitten infrastruktuuri, rahoitus, hallinnointi, sitten sitten asiantuntijoita, esimerkiksi mm, alueellinen integraatio, miten voimme taata sen, että saadaan aikaiseksi taloudellisia hyötyjä myös aikaiseksi. No sitten liikenneturvallisuus, tieturvallisuus. Täällä puhuttiin siitä aikaisemmin. Tämä on suuri aihe maailmanlaajuisesti. Eli todellakin 1,7 miljoonaa kuolee liikenneonnettomuuksissa vuosittain, jossa tässä katsotaan oikea puolta. Tässä on muita asiantuntija-alueita. No, sukupuoli, mitä tämä tarkoittaa, sitä esimerkiksi metro kulkee latinalaisessa Amerikassa, mutta miten saadaan, että naiset miten saadaan naiset käyttämään sitä ja tuntemaan olonsa turvalliseksi. Eli Kongossa meillä on hankkeita, Boko Haram-alueella, Kamerunissa, jos ei tiedä, miten ty- tehdään töitä ilman, että työntekijät yritetään kidnappatuksi, niin sitten ei ole ratkaisuja. Se, miten rautatieliikennettä uudistetaan Itä-Euroopassa, muun muassa toimimme tällä alalla myös Etelä-Aasiassa. No, voidaan rakentaa metrolinjoja, mutta kysymys on, miten kaupungin kehitys sitten pysyy mukana myös tässä. No sitten lentoliikenneasiantuntijoita, miten saadaan muun muassa hyviä sosiaalilausekkeita, ympäristölausekkeita aikaiseksi tässä yhteydessä. Tässä. Niin, puolitoista minuuttia olen tässä nyt aikataulusta edellä. Tämä taisi olla viimeinen kuva. Thank you very much, uh, Madam Chairwoman and uh, members of the Transfer Committee. Kiitos puheenjohtaja. Sitten minä puhun hiukan investoinneista Euroopan unionin sisällä ja myöskin trendeistä ja asioista, joista me haluaisimme kertoa teille enemmän. Tot, vuodesta 1947 lähtien Maailmanpankilla on ollut paljon luottositoumuksia nykyisissä EU-jäsenvaltioissa ja sen uusien jäsenvaltioiden kanssa, joka on liittynyt unioniin. Ja kun katsotaan globaalia kuvioita, jotka liittyvät infrastruktuurin tarpeeseen, niin näkyvät tästä. Siinä on eroja ja EUn jäsen, perusjäsenet tai sitten ne, jotka ovat äh, liittyneet viime vuosikymmenien aikana. Kuten voitte nähdä, viimeisten kahden vuoden aikana huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosikymmeninä. Mikä on maailmanpankin rooli Euroopan unionissa? Ajatellen sitä työtä, siis mitä me teemme ja esiin nousevia suuntauksia. Ensinnäkin meidän täytyy siis soveltaa maailmanlaajuista tietoja, kehittää ratkaisuja – joita kehitellään EU-jäsenvaltioissa. Monet hankkeet tukevat mutkikkaita rakenneuudistuksia. Niissä puhutaan investointiaukkoihin siellä, missä niitä on, ennen kaikkea alueilla, jotka ovat kehityksessä jälkeen jääneitä. Euroopan on lisää, että vahvistetaan instituutioiden kehittymistä ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa – Olemme nyt aktiivisia antamassa luottoja eräissä EU-jäsenvaltioissa, ennen kaikkea Puola, Romania, Bulgaria ja Kroatia. Ja Euroopasta oppiminen niin, että so- sopeudutaan alhaisempaan tulotason olosuhteisiin. Tämä on tietysti mielenkiintoista – koska tässä voidaan tietysti tehdä enemmän nimenomaan sellaisten ratkaisujen kehittämisessä, jotka liittyvät alhaisempaan, alhaisempiin tuloihin. Eli tämä hanke, jota olemme tehneet viime vuosikymmenen ajan, on Rijekan satama Kreikassa, äh, Kroatiassa, joka on meille hyvin tärkeä. Mitä me nyt sitten teemme tällä hetkellä EU-ssa ja naapuru, naapurialueella? Ensinnäkin EU-ssa meillä on paljon äh, tietotuotteita. Ne ovat yhdistelmä neuvonantopalveluita, teknistä avustusta, jota rahoitetaan käyttämällä eri lähteitä jäsenvaltioiden ja luotto erityisrahastojen kautta, joita maailmanpankilla tai käyttäen tehnyt tällaista hankkeita, jotka liittyvät erityisiin hankkeisiin kuin vihreän kasvuun tai liikenneturvallisuuteen. Meillä on myöskin tämmöinen luototus joka on käsitellyt 80 toimia. Tällä hetkellä on vain yksi käynnissä. Meillä on aktiivisia hankkeita. Tämä lukumäärä on lähes sama kuin maiden lukumäärä, jossa olemme aktiivisia. We have an active number of ASAs, which is our analytical... Sitten nämä ASA, jotka ovat meidän tällaisia analyyttisiä tukipalveluita, jotka rahoitetaan Maailmanpankin budjetista naapurimaissa – naapurusalueen maissa meillä ja EUssa meillä on kaiken kaikkiaan 2,8 miljardilla tällaisia uuden tyyppistä äh, liikennepalvelua, siis tällaisia liikennekäytäviä, äh, maanteitä. Meillä on myöskin aktiivisuutta rautatieliikenteessä, myös satamat vesiväylät, kuten mainitsin hankkeen Kroatiassa, ja myöskin muita liikennemuotoja – teknistä avustusta tai toimia, jotka kattavat lukuisia sektoreita. Mitkä ovat nyt sitten esiin nousevat kysymykset? Ehkä kolmessa paketissa. Ensinnäkin on se, että kuten juuri aiemmin puhuitte, täällä valiokunnassa uudistukset ovat vaikeita panna toimeen jopa hyvin edistyneissä ympäristöissä Euroopan unionissa. Meitä pyydetään mutkikkaampien uudistuskysymysten yhteydessä toimimaan esimerkiksi Puolassa. Ja esimerkiksi hyvin suurten rauhittatieyhtiöiden uudistamisessa katsotaan sosiaalisia velvoitteita, uudistamista, jotka liittyvät liikenteeseen ja myöskin digitaalisten alustojen nousemiset, tieliikenneturvallisuuden kysymykset, infrastruktuurikysymykset, tälle suuntaantavat rahoitussuunnitelmat. Säädökset ovat mutkikaita, mutta toimeenpano voi olla hyvin äh, äh, kattavaa, äh, haastavaa ja tarvitaan tällaista tietoa, jota jäsenvaltiot ovat pitäneet hyödyllisiä. Meitä usein on pyydetty tämän tyyppisten mutkikaiden ja vaikeiden hankkeiden yhteydessä toimimaan ja olemme mielellämme mukana. Toinen kohta Euroopan ja Maailmanpankki tekevät työtä yhdessä löydettyään, havaittua, että yhdessä he voivat saavuttaa enemmän. Puhumme yhdellä äänellä, mikä parantaa maisuutta, että meitä kuullaan. Joskus on myös hyväksi jäsenvaltioille. Tö, toi käyttää maailman, syyttää maailmanpankkeja ja muita instituutioita. Äh, kumppanuuden kautta saadaan parempaa tukea äh, varojen paremmalle käytölle käytetään yhteisrahoitusjärjestelyjä, miksi eurooppalaisia kehityspankkeja, Euroopan instituutioita, kun on tällaista yhteisrahoitusta. Ja sitten voimme myöskin saada enemmän liikkeelle täydentäviä rahoitusvälineitä, jotka maksimoivat se, mitä voidaan tehdä eurooppalaisilla rahoitusvälineillä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ajatellen näitä trendejä. Ne ovat täydentäviä taitoja, Joskus keskitytään esimerkiksi mutkikkaimpiin kysymysten tapauksessa, jotka liittyvät työvoima kysymyksiin, mutta nämä usein vaativat Euroopan unionin täydentävyyttä, koska me tätä kautta voidaan saada rahoitusta infrastruktuuria varten ja on myös tällaisia hallinnollisia katkaisuja, jotka koskevat jäsenvaltioita. Sitten kolmas aikaa, johon Euroopan unioni ja maailmanpankki ovat eri mieltä tai korostavat eri alueita. Ja tällaisessa tilanteessa, kun tehdään kuitenkin työtä, niin etuna on se, että voidaan oppia toistemme ajattelutavasta, edistää innovaatioita, erilaisia näkemyksiä. Liikennekenties on yksi alue, jolla on suurin muutosvauhti tällä hetkellä, ajatellen digitaalista maailmaa ja liikennemuutoksia, eh, joita olemme nähneet, ovat hyvin erilaisia tällä hetkellä. Tämä vie siihen, että Maailmanpankki miettii myöskin sitä, miten voitaisiin harjoittaa raho- muutakin kuin rahoitusta. Katsomme tällaisia pehmeitä kysymyksiä ja uudistuskysymyksiä, siis emme pelkästään rahoituskysymyksiä. Ja, ja takana on työ, jota me teemme yhdessä valtion kanssa, Bulgarian kanssa, äh, sähköisessä tiemaksujen perimisessä, jonka pyritään muuttamaan näkymää, mielikuvaa, joka vallitsee infrastruktuurin rahoituksesta. Täällä on tässä mahdollisuuksia uusille väylille. Näemmekö sitten haasteita? Selvästikin eh, vihreä liikenne on eh, asia, jossa pyritään edelleenkin viemään tätä rahoitusosuutta ja etsimään, löytämään uusia ratkaisuja, rahoittamaan uusia ratkaisuja jäsenvaltioissa ja muuallakin. Teemme työtä yhä enemmän logistiikan alueella. Nämä eurooppalaiset liikenneverkot TNT, eh, ne nähdään tällaisena investointien ja interventioiden perustamisena, jotta saadaan aikaan parempaa logistiikkaa, parempaa varojen käyttöä, parempaa elämänlaatua kansalaisille. Teemme myöskin paljon työtä liikenne- ja sukupuolikysymysten parissa, koska liikenne on sellainen sektori, jolla täytyy herätä siihen, että täytyy ottaa huomioon sukupuoli myöskin olennaisena kysymyksenä paikallisella tasolla ja monissa muissakin tasoissa alueellinen yhteenkuuluvuus ja jälkeenjääneet alueet Euroopassa. Tietoturvallisuudesta jo puhuttiin ja sitten Franz mainitsi sen ja sitten vielä rautateiden uudistus. Teemme työtä rautateiden uudistamisessa pyrkimyksenä maksimoida ja, ja Euroopan on valtaisia ponnistuksia rautateiden kehittämisessä. Paljon vihreämpää, vihreämpi liikennemuoto, mutta tärkeää on tietysti käyttää tätä vipuvaikutuksen äh, tekijänä naapurimaissa, jotka ovat edelleen paljon jäljessä rautatiesektorilla. Tässä oli minun puheenvuoroni. Kiitoksia. Ja on vielä 30 sekuntia aikaa jäljellä. Madam Chair, just for the management of time. Um, Ihan vain ajan käytön osalta. Ähm, kollegani tässä voi käyttää kokonaiset nämä 10 minuuttia että eipä huolta. Kiitoksia ja oikein hyvää iltapäivää teille Just, uh, when Hetkinen. I said 10 minutes. Kun sanoin 10 minuuttia, niin se oli tätä yleistä esitystä varten. Jos haluatte, mehän tarvitsemme myös keskustelua Viisi minuuttiakin olisi hyvä, jos... Että ihan välttämättä kymmentä minuuttia tarvitse. No, soituu tämä neljässäkin, ihan lyhyesti. I'm going to talk about our um, work in the... No niin, minä puhun teille nyt naapuruusmaista, itäisen kumppanuuden maista, Länsi-Balkanista, Turkista. Toivoin, toimimme näissä maissa vähän eri tavalla kuin Euroopan unionissa. Investointihaaste puutteet ovat suuria, politiikan puutteet ja muut puutteet ovat merkittäviä, joten meillä on, eh, meidän on tehtävä yhteistyötä kumppaneiden kanssa, muuten emme voi tehdä mitään paljon hallitusten kanssa teemme yhteistyötä NER ja muu pääosastojen kanssa myös ja näillä alueilla meillä on myös eh, liikenneverkostoja, jotka eh, tukevat priorisointia ja politiikkoja länsiin Balkanille. Meillä on tällainen seurantakeskus, jonka ja sitten itäisessä kumppanuudessa meillä on itäisen kumppanuuden liikennepaneeli. Ja sitten meillä on IF, kumppaneita, ja jälleenrakennuspankki. Me teemme työtä useilla tasoilla. Näissä maissa on on tapahtunut merkittävää hajauttamista viime aikoina. Monet toimet on siirretty paikallistasolle, mutta, mutta resursseja ja kapasiteettia ei aina välttämättä löydy, joten tähän panostamme paljon. Sitten on kansalliset instituutiot tietenkin ja paljon Maailmanpankki myöskin tuo yhteen alueellisia kumppaneita. Serbiassa esimerkiksi muutama viikko sitten meillä oli konferenssi, joka koski riskien ymmärtämistä. Ja siinä katsottiin ilmastohaavoittuvuutta Länsi-Balkanilla ja maan eri, ne alueen eri maat tulivat siellä yhteen. Sitten lainauksesta meillä on hankelainausta ja myös ohjelmaan kohtaista lainaustoimintaa ja myös toimintapolitiikan ohjelmaan laina, lainaustoimintaa ja paljon analyyttistä työtä tietenkin myös. Niin, tässä on tämä kuva mennään vain eteenpäin. Aivan lyhyesti alueen liitettävyys on tärkeä. Pyrimme, pyrimme liittämään nämä maat Euroopan unioniin muihin maihin. Teemme paljon työtä rajahallinnan, rajavalvonnan osalta. Parannamme vien toimintaa maanteiden ylläpitoon liittyy paljon työtä, paljon innovointia on myös täällä näissä käytävillä käytävätoiminnassa usein puuttuu varoja. Muun muassa sitten, jos olette matkustaneet tuolla alueella, tiedätte, että ilmanlaatu ja, ja ilmasto kysymykset ovat tärkeitä. Meillä on suuria kau- kaupunkeja siellä. Liikenne ei ole ainoa syypää saastumiseen, mutta se on ehkä kolmas, kolmanneksi pahin saastuttajien Paljon voidaan siis tehdä älykkäiden kaupunkien ja julkisen liikenteen edistämisen kautta. Ehkä voidaan mennä sitten tuohon taustakuvaan. Tämä on osa Bosnian rautatieverkostoa. Voitte uskoa, että tässä on kuvassa nyt rautatieasema ja laituri. Tämä ehkä selittää, miksi rautateiden käyttö on alamäessä. Teemme paljon työtä rautateiden uudistamisen puolella, koska kyseessä ei ole ainoastaan infrastruktuuria koskeva ongelma, vaan myös yhtiöiden uudistamisongelma, paikallinen, paikalliset yhteydet. Teemme työtä kuntien kanssa ja pohdimme, kuinka voimme ottaa mukaan sosiaalipalvelut, terveys, maatalous, matkailusektorit ja pyrimme varmistamaan sen, että infrastruktuurin in, in, investoinnit todella ovat samalla linjalla sosiaalisten tavoitteiden kanssa. Tässä on itäisen kumppanuuden työtä. Teemme NER MOVE pääosastojen kanssa paljon työtä ja laadimme investointisuunnitelmia itäisen kumppanuuden maille ja priorisoidaan tavoitteita ja pyrimme siihen, pyrimme siihen että että kaikki osapuolet allekirjoittavat nämä investointisuunnitelmat niin, että voimme mahdollisimman tehokkaasti käyttää resurssejamme. Tieturvallisuus on osa tätä kokonaisuutta. Kaksi-kolme kertaa enemmän tapahtuu kolmajohtuneita onnettomuuksia tällä alueella. Dataan keskitytään vahvasti ja täytäntöönpanoon. Joissakin näistä maista on otettu käyttöön on, on otettu käyttöön automaattista nopeudenvalvontaa ja välittömästi kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat neljänneksellä vähentyneet. Sitten itäisissä kumppanuusmaissa on keskitetty paljon logistiikkaan. Siellä on paljon rahtikuljetuksia ja pyritään myös älykkäitä ja liikennejärjestelmiä huomioimaan. Ja mennään eteenpäin. Turkki Tämä onkin viimeinen kuva. Ismirissä, Turkissa meillä on tällainen hanke, jossa teemme yhteistyötä hallituksen kanssa. Yhdennetty kaupunki liikennesuunnitelma on aiheena ja ja liikennejärjestelmät, järjestelmien parantaminen ja järjestelmien täytäntöönotto ja sitten rautatiet ja muuta. Aikani taisi olla siinä, joten tässäpä tämä. Hienoa. Onnittelut näistä esityksistä. Euh, qui mérite aussi euh, des approfondissements. Varmasti näitä kannattaa vielä syvällisemminkin äh, tutkien Kollegani niin saa vielä viisi minuuttia puheenvuoroa. Ah non, vous voulez pas. D'accord. C'est très rare que la Banque mondiale refuse son temps de parole. Onpa harvinaista, kun maailmanpankki kieltäytyy puheenvuorosta. No, mutta eiköhän tämä saada kulumaan keskustelun aikana. Monsieur Wim van de Kamp, vous commencez. Allez. Wim van de Kamp. Uh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Liberatskia siitä, että hän järjesti tämän tapahtuman. Nämä neljä herraa, no tietysti sukupuolten tasa-arvo ei ole toteutunut, mutta kuitenkin olen aika vaikuttunut kuitenkin herrojen esityksestä. Kun kävin itse koulua, niin opin, että Bretton Woods sopimus ja että Maailmanpankki Äh, auttavat heikompia alueita. Ja mitä te nyt tarkkaan ottaen teette vielä Euroopan unionissa, koska Euroopan unioni on rikas? Eikö tässä pitäisi keskittyä Bangladeshiin tai Myanmariin, Afrikan maihin? Niin mitä te oikeastaan teette täällä rikkaassa lännessä? Turkki, Länsi-Balkani, Ukraina, se minä kyllä ymmärrän, mutta mitä te teette Euroopan unionissa? Ja kun täällä on investointipankin johtaja, niin hän aina kertoo, kuinka paljon voittoa hän on tehnyt. Se hermostittaa minua aina hieman, koska EIB on yhteiskunnallinen pankki. Tekeekö Maailmanpankki voittoa? Se on toinen kysymykseni. Sitten kolmas kysymys, yhteis, yhteistyö Euroopan investointipankin kanssa. Ja ennen kaikkea, jos on kilpailutilanne, voin kuvitella, että Maailmanpankki rahoittaa jotain ja sitten investointipankki ei. Miten tämä toimii sitten käytännössä? Olen Kiinan valtuuskunnan jäsen ja siellä me kohtaamme Asian Investment ja Infrastructure Bankin liittyviä kysymyksiä. Miten te teette yhteistyötä Aasian infrastruktuuri- ja investointipankin kanssa? Sehän on kommunistinen laitos ja siis siellä halutaan kolonalisoida myös Eurooppaa. Miten te teette yhteistyötä tämän pankin kanssa? Kiitos. Merci, monsieur Wim van de Kamp. Ne perdez pas votre franc par... Kiitoksia. Hienoa, kun puhutte suoraan. Sitten edustaja Lukaczenska, olkaa hyvä. E, dziękuję, dziękuję bardzo. E, faktycznie... Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että Maailmanpankin ponnistelut uusissa jäsenvaltiossa erityisesti ennen liittyy, mistä oli valtavan tärkeää erityisesti liikenteen alalla ja infrastruktuurien alalla. Maailmanpankin salkusta voivat nyt hyötyä vielä neljä jäsenmaata, muun muassa Puola. Minulla olisi kysymys. Löysin teidän sivultanne tietoja koskien omaa maatani Puolaa. Ja siellä todetaan, että nämä viimeisimmät toimet liikennealalla tapahtuivat vuonna 2015 ja ne allekirjoitti edellinen hallitus. Minulla olisi kysymys, odotatteko jotakin aktiivista toimintaa nykyiseltä hallitukselta teidän välineen edunsaajana? Ja toisekseen olen löytänyt tietoja, joiden mukaan Euroopan unionissa on hallituksia, joita olette tavanneet ja puhuneet smogin torjunnasta. Onko näistä syntynyt hankkeita tai rahoitusvälineitä, joista jäsenvaltiot voisivat hyötyä? Tai mahdollisesti myös paikallisviranomaiset, koska tämähän on hyvin tärkeää, koska smog on suuri uhka. La parole est à vous olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys, koska en oikein ymmärtänyt tätä suhdetta näiden Maailmanpankin investointien ja liittymistä edeltävien rahastojen kanssa. Sitten Länsi-Balkaneista kiinalaisista sijoituksista SETA- ja setasopimuksesta sopimuksesta Näyttää siltä, että Kiina käyttää aina vaihtoehtoisiakin teitä ja tekee näitä maan kautta maa, ma, investointeja. Minkä tyyppisistä sijoituksista lähinnä on kysymys? Ovatko nämä suoria sijoituksia vai rahoitustyyppistä toimintaa? Sitten haluaisin kannan koskien liikenneyhteisöä, joka perustettiin Berliinin prosessin jälkeen. Haluaisin tietää, onko tämä uusi elin, tämä yhteisö aktiivinen? Onko teillä suhteita siihen? Ja mit, millaisia sisäisiä suhteita löydätte Länsi-Balkanilta? Siellähän pidettiin Pristinassa parlamenttien välinen konferenssi liikennevaliokuntana ja AFET-valiokuntana olimme siellä ja näin me, että siellä oli erilaisia näkemyksiä. Jotkut investoivat enemmän turvallisuuteen, toiset maanteihin, toiset rautateihin. Millaisia vaikeuksia teillä te olette havainneet Länsi-Balkanin maiden välillä, välisissä suhteissa? Ja sitten jotkut maat ovat lähempänä ja toiset kauempana liittymistä. Albania Makedoniasta, Makedoniassa juuri pidettiin äh, äänestys, eikä se mennyt oikein hyvin. Miten tämä muuttaa tilannetta teidän kannalta? ne lopuksi vielä kysymys matkailusta. Minkä tyyppisiä investointeja te teette? Minkä tyyppistä vaikutusta saattaa aikaan? Esimerkiksi Montenegrossa tiedän, että siellä on Versianlahden äh, maat tehneet sijoituksien ne usein liittyvät näihin ilma reitteihin, invalidireitteihin, mutta myös matkailutyyppisiä investointeja on tapahtunut. Haluaisin, että arvioisitte tätä. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Demonte. Monsieur Kistelor. Kiitoksia, Delmonte. Sitten Kristelor. Parle. Haluaisitteko puheenvuoron? Yes, of course. Thank you very much, Chair, and thank you for the presentation. It's, it's really... Uh... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä. On hienoa nähdä, että Maailmanparkki yrittää tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa liikenteessä. Ja siirtyykö tämä teidän järjestöönne, koska e, täällä valtuuskunta on sataprosenttisesti miehinen. Onko tämä teidän mielestänne hyväksyttävää? Onko teillä naispuolisia kollegoja? Miksi he eivät ole täällä? Bon, ça mérite d'être direct, mais comme vous avez fait le choix d'une femme présidente... No, tehän valitsitte puheenjohtajaksi naisen, niin katsokaapa vain tänne ylös. Kyllä minä täällä olen. Seulement, ah, uh, mais vous êtes flatteur, monsieur Vimbande de Camp, Vous avez... Vimbande van de Kamp, tehän olette imarteleva. Liberatski. Haluaisitteko sanoa jotakin? omille kutsuvieraillenne. Olkaa hyvä. Very much, Madam Chair. Thank you. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitos tästä mukavasta johdannosta. Rouva Carla Gonzales on tässä toinen varapuheenjohtaja, joten ei täällä nyt vain naisia ole. No niin, kiitoksia herra Wim van de Kamp näistä kaunista sanoista käyn vuoropuhelua mielelläni teidän kanssanne. No miksi Maailmanpankki on täällä, koska Maailmanpankki tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja minun tarkoitukseni oli, että me saamme kestävän kumppanuuden. Eli mielestäni on täysin selvää, miksi he ovat täällä. Meillä on yhteisiä tekijöitä. Jos te olet, olisitte DG Movista, niin silloin puhuisimme samaa kieltä. Meillä on samat priori, prioriteetit, vihreä liikenne, turvallinen liikenne ja maailman, mm, maailmanpankki ei ota tavoitteekseen voittoa, eli me voimme tehdä yhteistyötä infrastruktuurit, niiden rahoittaminen, kaupunkiliikenne, väylät, vihreä liikenne. Katsokaa, Euroopassakin on käsitelty näitä väyliä. Eli järkeviä verkostoja, teitä, rautateitä, vesiväyliä ja niin edelleen. Se, että voidaan oppia Euroopasta, tämä on erittäin tärkeä asia. Te olette sanoneet, että pitäisi oppia eurooppalaisista kokemuksista. me uskon, että meillä on monia yhteneväisyyksiä. Ihmiset, tavarat liikkuvat, niiden pitäisi liikkua tehokkaasti, kustannustehokkaasti. Siitä tulisi syntyä hyötyjä, hyvinvointia. Joten me teemme paljon yhtenevää työtä. Kiitos, että olette tulleet tänne ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja jotka puhuivat. Niin, hyvä rouva ja hyvät herrat, kiitos tästä mahdollisuudesta, että saimme tavata. Haluaisin kutsua teidät cocktail tulla tilaisuuteen puoli seitsemältä illalla. Kiitos. Monsieur Liberatski, alors euh, la présidente Kiitoksia edustaja Liberatskin puheenjohtajallekin. On valitettavasti yksi kysymys. Puhuitte näistä tavoitteista, mutta ette kertoneet, kuinka valitsette konkreettisesti nämä hankkeet. Mitä valintakriteerejä teillä on? Onko ensimmäisenä kriteerinä ilmastohaaste, energia, tehokkuus, onko se ensimmäinen kriteeri. Olette puhuneet paljon kestävästä kaupunkiliikenteestä. Keskittyttekö myös maaseutualueisiin? Sekin on tämän vuosisadan haaste. Kuinka yhdistätte nämä kaksi? Sitten kolmas tavoite koskee tulevaisuutta. Tekeekö Maailmanpankki ennusteita? Mehän tiedämme, että 10-20 vuoden päästä – autoja ei melkein käytetä enää, yksityisautoja ainakaan, vaan niitä jaetaan. Meillä on automa- autonomisia ajoneuvoja, liikkuvuus on aivan toisenlaista. Onko tällainen eh, ske- skenaario teillä tutkimuksissanne mukana niin, että voidaan mahdollisesti myös su- suunnata hallitusten, hallitusten toimintaa, jotka mahdollisesti tekevät teille ehdotuksia aivan vanhanaikaista eh, suunnitelmista, lentokenttiä ja muita. Eh, pitäisikö olla pikemminkin pienempi skaalaista toimintaa ja mitkä suhteet teillä on hallinnon kanssa? Onko parempi tehdä yhteistyötä paikallisen tasan vai aluetason vai vali- valtiollisen tason kanssa? No oikeastaan tässä oli neljä kysymystä eikä yhtä vain. No niin, kuka aloittaa? Olkaa hyvä. <clears throat> And then pass it on to my colleagues for the really hard questions. But I'll uh, just, uh, of course, I'll give the, the questions from the uh, Madam Chair the first, uh, first. No niin, en tähän ensimmäisen valintakysymyksen jokainen Maailmanpankin jäsen valtio voi eh, todella tulla mukaan tähän, niin miten voidaan sopia maiden kanssa tällaista puitesopimuksista ja katsoa, miten näitä käytetään. Voisi olla köyhempiä tai rikkaampia maita, pohdita, mitkä ovat prioriteetteja, prioriteetteja mitä muut kumppanit tekevät, katsotaan liikennettä, ja vihreää liikennettä, hiilisyyttä, saatavuutta, turvallisuutta. Nämä ovat tärkeitä, mutta on katsottava ensin maan tarpeita. Meillä on toki tällaista tulevaisuuden ennakointia. Meillä on tällaista koalitiota, aloitimme 18 kuukautta sitten. Meillä on moni tahoisia pankkeja, kansalaisjärjestöjä ja, ja meillä on tällainen kestävyyshanke ja raportti, joka koskee globaalia liikkuvuutta. Ja näillä neljällä ulottuvuudella ilmasto tai vihreys, saatavuus, tehokkuus ja turvallisuus näillä äh, näitä katsomme kaikissa maissa, katsomme missä eri maat ovat menossa. Ja sitten 7-8 äh, vuoden pää, 8 kuukauden päästä meillä on tulossa tällainen toimintasuunnitelma. Katsotaan millaisiin toimiin eri maissa on ryhdyttävää niin, että päästään eteenpäin näiden neljän tavoitteen osalta. Sitten Liberatskin kysymys, miksi haluamme tehdä tätä Euroopassa? Ensinnäkin kyseessä on hyvin kehittynyt alue, kumppanuussuhde. Me olemme täällä oikeastaan, koska voimme oppia teiltä ja siirtää näitä muille alueille. Bangladeshissa, Intiassa ja Sri Lankassa puhuimme kaupunkiliikenteestä ja siellä haluttiin tietoa Kroatian kokemuksista. Siellähän uudelleen rahoitettiin vanhoja velkoja pidemmälle välille, kaan lyhem- pienemmälle korolle ja sitten saatiin varoja vapautettua muualle. Pankki antoi, maailmanpankki antoi takuita niin, että saatiin näitä lainan ehtoja parannettua. Ja näin tietyt yritykset voivat käyttää markkinarahoitusta ja saada varojen tarvetta uudella tavalla käytetty ja haluan, mielellämme viemme näitä kokemuksia Euroopasta vähemmän kehittyneisiin maihin. Olemmeko sitten ahneita, kapitalisteja, kerrotte, että me olemme hirvitään paljon voittoa tuottavia, no en tiedä siitä, mutta voisin kertoa tästä rahoituspositiosta. Kaikki jäsenmaamme mukaan lukien EU-jäsenvaltiot ovat historiallisesti äh, noin 17 miljardia dollaria tuoneet pää omaan meidän viime Äh, huhtikuussa sitä tuli lisää noin 5,1 prosenttia. Me aloitimme siis 17 miljardista, jota on äh, tuolta 40-luvulta maksettu. Olemme tienanneet rahaa näistä lainoista ja maksaneet sen pää, Pääoma Se on nyt 42 miljardia. 17 miljardia on siis maksettu sisään. Ja sitten meillä on nämä omat operaatiot. Olemme myös siirtäneet varoja, joita olemme tienanneet rikkaamilta maalta eniten siirretty köyhille, mille olemme lainanneet puolelta Kiinalta, Meksikolta. Tämä on todella contributors to IDA. But actually, all the money that anyone has ever put into IBRD is small. Oikeastaan EBRD on kuitenkin enemmän siirtänyt köyhille maille kuin mitä se on saanut sisään. Kaikki tuote, tuotteita saanut aikaan, se menee tuonne ideaosaan. Sitten eh, olemmeko köyhien pankki totta, meillä on 25 miljardia vuosittain, joka on korvamerkitty eh, köyhimmille mailla. Se ei siis mene mihinkään olemme myös lainanneet muillekin maille. Miksi kukaan käyty meidän puoleen, jos he voivat käyttää EU-varoja? Maailmanpankin puoleen käännetään, jos ongelmat ovat todella suuria ja tarvitaan paljon teknistä apua ja, ja vähän varoja. Siksi tietyt maat, joilla on kyllä hyvä pääsy rahoitukseen, vielä kääntyvät maailmanpankin puoleen, jopa kiinalaiset. He haluavat he voisivat oikeastaan ostaa meidät. Ja kuitenkin he lainaavat meiltä, koska he haluavat ymmärtää, kuinka voitaisiin ottaa käyttöön erilaisia kaupunkiliikennemalleja ja tietenkin haluamme oppia heiltäkin. Heillä on pitkälle kehittyneitä yrityksiä ja voimme viedä näitä kokemuksia muualle, Kaakko-Saksaan ja Aasiaan ja muualle. Sitten kysytte e, Biista siellä on paljon sisämaksettua pääomaa, mutta, mutta kapasiteetti on vielä aika alhainen. Henkilökunta on hyvin vähän, ehkä 100 tai 200. Monet sen rahoittamista hankkeista, joita he yhteisrahoittavat, ovat Maailmanpankin valmistelua valmistelevia Aasian kehityspankin ja muiden kehityspankin valmistelemia. Nämä instituutit valmistavat nämä ja sitten EIB laittaa varat käyttöön. For small islands in the Pacific, for Papua New Guinea, etc. Niin, Guinean kanssakin olemme tehneet ja olemme hakeneet investointimahdollisuuksia EIBn kanssa EUn ulkopuolella ja teemme samaa Euroopassa. Meillä on paljon rakennustöitä Kolumbiassa, Limassa, Kiitossa ja muualla. Metro ja nämä rahoituksessa mukana ollut Asian investointipankki ja monia muita instituutioita. Euroopassa me pyrimme käyttämään eh, mahdollisimman hyvällä tavalla eh, näitä rahoitustaitoja me pyrkimme täydentämään. Että edustaja Lukashenka oli kysymys koski Puolaa. Tästä vastaa kollegani. Toinen kysymys, joka liittyy varojen integrointiin Euroopan kohesiorahasto, Isabel de Monten kysymys kenties. Juan tai Simon puhuu tästä. Very good. Uh, on uh, Ms. Lukashevska. Mitä tulee herra Lukas, Luka, edustaja Lukashevskan kysymykseen Puolan ohjelmista, Maailmanpankki on hyvin ylpeä siitä, että jokin aika sitten me osallistuimme suureen rautateiden uudelleen uh, organisointihankkeeseen. Se on kenties haastavimpia rautateiden uudistushankkeita, joita olemme olleet tekemässä ja, ja olimme menestyksekkäitä – sillä tuolloinen hallitus oli nimenomaan sitoutunut sosiaalisiin velvoitteisiin, jotka liittyivät rautatieuudistukseen. Tähän liittyy monia ulottuvuuksia ja pankki seurasi tätä ja tulokset olivat varmastikin tunnetane hyvin. Meillä oli myös hanke, joka koski teitä. Se saatettiin päätöksen äskettäin, siihen te viittasitte. Ja sitten kysymyksenne siitä, mitä olemme tehneet sen jälkeen. Me olemme, niin kuin tiedätte, ajattelen tulotasoa Puolassa pääasiassa työskennellä alueilla, joissa tulotaso on alhaisempi. Saimme päätökseen teitä työtä hankkeen, jossa oli neljä kaupunkia Puolassa. Four Cities in Poland, and, pyydän anteeksi ääntämystä, Białystok, Lublin, Czeszów, Czeszów ja Olsten. Ja nyt me itse asiassa olemme pyrkineet katsomaan liikkuvuussuunnitelmia hankkeille ja erityisiin aloitteisiin on myöskin kiinnittänyt huomiota liikenteen alueella. Hallitus on pyytänyt meitä olemaan mukana auttamassa ja aivan äskettäin Puolan hallitus teki, an, Puolan hallitus teimme analyysin siitä, miten vahvistettaisiin tieohjelmaa, jotta vastattaisiin Euroopan unionin vaatimukset Puolan kansallisten teiden osalta. Ja olen pyrkinyt etsimään rahoitusta, miten päästäisiin eteenpäin rahoituksen osalta – ja tämä on ehdotus, jonka Puolan hallitukselle tehtiin, se me sen tässä tällä esityksellä, onko Puolan hallitus kiinnostunut Maailmanpankin tuesta asiassa. Mitä tulee kysymykseen, jonka edustaja Monte teki Montenegrosta, liikenteen osalta me emme ole mukana, mutta Montenegron tapaus on sellainen, että heillä on hyvin laaja liikennehanke, jota rahoitetaan muilla rahoituslähteillä. Se on suuri vaikutus maan rahoitustilanteeseen. Emme ole mukana siis liikennesektorissa, mutta sanottuani tämän olemme hyvin aktiivisia muissa länsi-Balkanin maissa liikennesektorilla. No, edustaja Taylorille tämä sukupuolikysymys. Tämä on tietysti aika paneeli. neljä miestä tummissa puvuissa kymmenestä johtajasta kolme on naisia, miksei viisi? Hyvä kysymys. Me yritämme päästä tasa-arvoon koko pankissa ja ainoastaan liikennesektorilla vuoteen 2020-2021 mennessä. Mutta 37 prosenttia on naisia. Me emme ole 50 prosentissa liikennesektorilla, mutta me pyrimme siihen. Ja Edustaja Deli, jossa lisätä, niin olen ylpeä tästä yksiköstä, joka työskentelee Euroopan unionin maiden kanssa, koska se on yksi yksikkö infrastruktuuri kysymyksien alueelle, joka, jossa enemmistö työntekijöistä on naisia. Olen ylpeä siitä. No, toivotaanpa, että seuraavan maailmanpankin johtaja on nainen. Sehän olisi hienoa, koska toki meillä voi olla sukupuolten välinen eh, tasa-arvo, mutta jos se olisi vielä tuolla virkatasollakin, niin se olisi vielä parempi. No niin, kiitoksia näistä vastauksista, kiitoksia tästä kumppanuudesta, herra Liberatski, ja toivon, että meillä on vielä mahdollisuuksia tästä keskustella. Kiitän teitä joka tapauksessa läsnäolosta tässä valiokunnassa. Olemme vasta aloittaneet työn, koska täällä on valtavasti hankkeita, joita on tulossa no, tämä verkon liikkuvuus ja kestävämpi liikkuvuus, kaikki nämä asiat ovat myös tärkeitä. On muistettava, että investoinnit liikenteeseen eivät ole 50 äh, vuoden aikajänteellä, vaan nämä ovat hyvin pitkäaikaisia hankkeita ja ne ovat kansalaisten odotusten mukaisia ja myös äh, planeetan haasteita muistettava. Kiitoksia Maailmanpankin edustajien Voin teille suosien osoitukset. Suuret kiitokset siitä, että Kiitoksia myös siitä, että Liberatski kutsui meidät kokteilille täällä äh, tuolla puoli seitsemästä yhdeksään. No vähän myöhäiseksi menee. Ja tämä on ASP puolella tuolla katutasossa. Tervetuloa teille kaikille. Valitettavasti en voi tulla mukaan, koska meillä on vielä neuvottelukokous, kun vastuuta lankeaa, niin työtä riittää. Kiitoksia ja palataan ja nähdään pian. Thank you.